9, miljoonaa euroa, joista 75 prosenttia on käytetty. Eli näillä ohjelmilla toimitet, rahoitetaan niitä toimintoja, joilla pyritään ennaltaehkäisemään terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Rouva Paria, kiitos vastasta kaikkiin kysymyksiin. Sitten pääsemmekin seuraavan keskustelun. Kyse on yhteiskeskustelusta Frontex aiheena, kohdat 4, 5 ja 6, koska päätimme juuri, että emme keskustele kohdasta 7 ennen kuin saamme enemmän tietoa komissiosta ja neuvostolta. Aluksi haluan toivottaa Frontexin pääjohtajan herra Laitisen tervetulleeksi, joka tulee kertomaan viraston työohjelman prioriteeteista vuodelle 2010. Ja täällä on työjärjestyspuheenvuoro herra Bussutil. Eh. Niin, jos se sopii puheenjohtaja. <clears throat> Tämä, tässä puhutaan työohjelmasta vuodelle 2010. Kuitenkin minä pitäisin hyvän, jos Laitinen voisi myös puhua siitä, mitä tapahtui vuonna 2009 niin ikään, koska olisi kiinnostavaa tietää, mitä virasto on tehnyt viime vuonna tai aikaisemmin, tai eikä pelkästään, että mitä se aikoo tehdä tänä vuonna. Ja toteaisin myös, että me emme ole saaneet tähän päivään mennessä, paitsi nyt vasta olemme saaneet kopion tästä työohjelmasta. Emme ole pystynyt siis ennen kokousta tähän tutustumaan. Ehkä tämän tulevaisuutta silmällä pitää voisimme yrittää hankkia meidän asiakirjat etukäteen. Kiitos. Kiitoksia paljon edustaja Bussutil. Minä todellakin voin olla samaa mieltä kanssanne tästä viimeistä asiasta, että saisimme kaikki mahdolliset tiedot. Herra Laitinen, tervetuloa tähän valiokuntaan. Te saatte puheenvuoron tästä aiheesta, josta juuri tässä puhuimme ja josta, johon, myöskin, johon liittyen herra Bussutil teki vielä pyynnön. Kiitos puheenjohtaja ja kaikki lipevaliokunnan jäsenet ja muutkin. Kaikille toivotan teille oikein onnistunutta uutta vuotta 2010. Olen, äh, olen kiitollinen saadessani tämän mahdollisuuden esitellä tätä asiaa teille ja voin kertoa vuoden 2010 työohjelmasta tälle valiokunnalle. Ja luulenpa, että yksi syy siihen, miksi en ole toiminut näitä asiakirjoja, koska niitä ei ole muodollisesti hyväksytty äh, Frontexin johtokunnassa, joka tulee tapahtumaan – toinen helmikuuta. Tässä oli menettelytapasyitä ja myös budjettisyitä, miksi tämä työohjelma vuodelle 2010 ei ole vielä tullut muodollisesti hyväksytyksi johtokunnassa, mutta en näe mitään muutoksia tulevan tähän. On kysymys oikeastaan lähinnä ajoituksesta. Have divided the, my presentation in. Ja tämä esitys on jaettu 12 osaan. Yritän olla aika tarkkain. Aion keskittyä vain niihin asioihin, jotka ovat kiinnostavimpia. On yksi osa tässä esityksessä, on, joka keskittyy vuoden 2009 tuloksiin. Toivoakseni herra Busutil sitten äh, tyytyy siihen, että aion kyllä puhua siitäkin, mutta tämä yleinen raportti vuosi, äh, vuosien toimesta tullaan toimittamaan myöhemmin. No, vuonna 2010 tulee olemaan jälleen hyvin kiinnostava vuosi. Frontexilla on hyvin paljon asioita pöydällä alkaen Lissabonin sopimuksesta ja Tukholman ohjelmasta, mutta myös siitä, että sääntely, Frontex-asetus on tarkoitus muuttaa perustuen komission aloitteeseen, ja tämäkin on haaste Euroopan parlamentilla osallistua tähän harjoitukseen. Ja on muitakin haasteita, joita olemme äskettäin nähneet, jotka luovat uusia haasteita myös Frontexille. Aloittaisin muistuttamalla meitä kaikkia Frontexin arvoista. Meillähän on ne, ne tavoitteet, on tietoisuus, me haluamme parantaa, kohentaa ää, tätä tietoisuutta. Meidän täytyy myös pystyä reagoimaan. Meidän täytyy olla yhteistoiminnassa muiden kanssa. Meidän täytyy myös saada kunnollinen suoritus aikaan. Mitä taas tulee arvoihin äh, Frontexissa, niin inhimillisyys on numero yksi, avoin viestintä on seuraava, sitten ammattimaisuus ja sitten uskottavuus. Nämä ovat niitä arvoja punaisena lankana meidän vuosiohjelmissamme ja myös äh, äh, rakenteellisissa operaatioissa. Sitten mitä tulee ulkorajoihin, valitettavasti en pysty kertomaan koko kuvaa vuodelta 2009, koska luvut ja analyysit viime, äh, viimeiseltä neljännekseltä ovat vielä kesken, mutta tämä on tilanne äh, siis äh, ensimmäisestä kolmanteen neljännekseen vuonna 2009. Kaiken kaikkiaan laittomat rajoitukset ja äh, maahantulo, maahantulon kiennöt olivat noin 165 000 tapausta. Tämä on äh, huomattava äh, määrän aleneminen verrattuna, verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2008, miinus 22 prosenttia. Kun puhutaan että näiden tapausten osuuksista, on hyvä muistaa, että joka toinen tapaus silloin kun puhutaan laittomista rajanylityksistä ja maahantulon epäämisistä, niin joka toinen tapahtuu maarajoilla. Ja sitten loput jakaantuvat meri, vesi, merirajoilla 24 prosenttia ja ilmarajoilla 26 prosenttia. Eli joka toinen laiton rajan ylittäminen tai maahantulon epäinen tapahtuu maarajoilla. Mitä taas tulee muihin aloihin, että laittoman oleskelun havainnointi, 251 000 tapausta ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 2009, edelleenkin huomattava määrän aleneminen, 30 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sitten väärennetyt asiakirjat lähes yli 9500 tapauksen. Tämä ei tämä ei riitä. Me yritämme saada selville lisää näitä väärennettyjä asiakirjoja, koska se on kuitenkin yksi avaintekijä näissä tämän maa, laittoman maahanmuuton toimintamuodoissa. Hyvä uutinen on, että me olemme pystyneet saamaan yli 15 prosenttia enemmän näitä laittoman maahanmuuton järjestäjiä Tämä on hyvä viesti, mutta sitten toinen indikaattori, joka on noussut, on turvapaikanhakijoiden lukumäärä plus 15 prosenttia. Ja tällä hetkellä minun täytyy vielä kerran painottaa sitä, että turvapaikkahakijat, turvapaikanhakijat ja menettelyt eivät ole uhka sinänsä, me olemme keskittymässä siihen, että miten näitä turvapaikkahakemusmenettelyjä käytetään ja käytetään hyväksi ja käytetään väärin. Siitä voidaan puhua enemmänkin. Mitä tässä tulee maantieteelliseen osuuteen näissä asioissa, niin en nyt, en nyt tässä että näitä, näitä vihreät pallot ovat hyviä uutisia, jos on oranssipallo, niin se on tavallaan status quo, ja jossa pallo on punainen, niin se ei ole hyvä uutinen. Siitä ei ole mitään hyvää kerrottavaa. Voimme nähdä, että, että Kanarian saarilla on tapahtunut huomattava määrän aleneminen vuodesta 2008 vuoteen 2009 luvut olivat vuonna 2009 kaiken kaikkiaan, tai tulevat olemaan äh, alle 3000. Ja jos muistamme, kaksi vuotta sitten luvut olivat yli 30 000, siis 10 äh, prosenttia on määrä tippunut Kanarian saarilla. Sitten keskinen välimeri Italia maalta noin yleisesti ottaen toukkuusta lähtien tämä reitti on ollut kiinni – vaan yksittäisiä tapauksia on sattunut, joka, jo, jolla tältä pohjalta voidaan havaita, mitä siellä on tapahtunut. Tämä avain tähän kehitykseen oli se, että pantiin täytäntöön kahdenkeskinen sopimus Italia ja Libyan välillä rajavalvontakysymyksissä. Tämä on selkeä indikaattori tästä. Se tarkoittaa sitä, että päähuolemme ovat olleet ja tulevat olevan ensi vuonna äh, merirajalla Kreikan ja Turkin välillä. Tämä on se tämän äh, villakoirahaasteen ydin. Silloin kun puhutaan tällaisista näistä maahanmuuttoasioista, tämä kehitys on ollut noin lukutasolla melko positiivinen, mutta silloin kun puhutaan volyymeista ja vakavuudesta, niin se on hyvin hälyttävä tilanne tuolla alueella. Toinen yhteinen nimittäjä tässä on, kun vertaamme tilannetta Kanarian saarella ja, ja keskisellä Itä-Välimerellä ja Itäisellä Välimerellä on se, että Itäisellä Välimerellä raja, ää, meriraja, siellä ei ole minkäänlaista rakenteellista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa kyseisen kolmannen maan kanssa, ja tämä on yksi keskeinen haaste Frontexille nyt, että pystyttäisiin neuvottelemaan ja finalisoimaan tämä työ jota Frontex ja Turkki ovat äh, käyneet rajavalvontakysymyksessä. Me teemme kovaa työtä tässä asiassa niin ikään. Täytyy nyt jatkaa ja sitten katsotaan tämä itä, nämä itäiset maarajat ja e, itäinen reitti Keski-Aasiasta Venäjän, Ukrainan ja Moldovan kautta ja Ukrainan kautta Keski-Euroopan maihin on ollut hyvin tärkeä reitti en maininnut aikaisemmassa kuvassa, niin kun, eh, kun kuitenkin havaitsitte, että ne luvut ja trendit eh, Albanian ja Kreikan maarajalla ja myös Turkin ja Kreikan maarajalla nämä luvut olivat suhteellisen korkeita. Mutta tässä voitte havaita, miten tämä paine on, öö, näkyy Keski- Eh, eurooppalaisten EU-jäsenmaiden itärajalla. Me haluaisimme kiinnittää huomiota eh, tiettyihin ilmiöihin, jotka ovat tällaisia turvapaikkahakemuksia niin Itä, eh, Keski-Euroopan eurooppalaisten jäsenmaiden itärajalla kuten, ja myös Länsi-Balkanin alueella ja Afgaan, Afgaani, Afgaanien osuus on näitä, ovat näitä keskeisiä kysymyksiä, joita me seuraamme ja tämä on yksi sellainen asia, jota haluaa, josta haluamme saada lisää varmuutta, kun puhutaan näiden maahanmuuttajien kansalaisuudesta silloin, kun ollaan erityisen huolissaan siitä, että, että ovatko tilastotiedot ja muut tiedot oikeita. Meillä on syytä epäillä esimerkiksi Turkin ja Kreikan rajalla, että alle 10 prosenttia näistä maahanmuuttajista ovat eivät välttämättä ole sitä kansallisuutta, kansallisuutta jota he väittävät olevansa. Tämä on hyvin vaikea, hyvin vakava huoli, jota, jonka meillä on, ja me haluaisimme löytää tapoja ja keinoja sen varmistamiseksi, mistä nämä tyypit tulevat. Kuitenkin, ja palaan tähän hyvin yleiseen katsaukseen vuoden 2009 tuloksista. Me olemme nyt paljon enemmän tietoisia siitä, mitä tapahtuu ulkorajoilla, EUn ulkorajoilla. Missä haasteet ovat ja miksi, ja ihmiset, miksi asiat tapahtuvat siihen tyyliin, kun ne tapahtuvat, ja mikä on, mitkä ovat niitä taustatekijöitä, ja mitkä ovat ne yleisimmät toimintatavat ja miten rikollisjärjestöt ovat mukana tässä bisneksessä. Me olemme enemmän tietoisia tänä päivänä kuin me olimme aikaisemmin hyvin tärkeä indikaattori on noiden, järjest, noiden havaittujen järjestäjien lisääntynyt lukumäärä. Ja tämä on tehty yhdessä jäsenvaltioiden rajavalvontaviranomaisten ja Europolin kanssa. Ja olemme selvittäneet näitä järjestöjä, jotka käyttävät hyväkseen näitä ihmisiä tässä maahanmuut- näissä maahanmuuttokysymyksissä. Me olemme selkeästi nähneet, että kasveet on tapahtunut operaatioiden äh, vaikutuksen lisääntynyt. Me pyrimme toimittamaan enemmän vähemmillä investoinneilla ja me palaamme näiden taustatekijöihin pikapuoliin. Me tiedämme, että rajavalvonta ei ole mikään voiton varmistava tekijä yksi, mutta silloin kun puhutaan Kanarian saarista ja, ja keskivälimerestä, rajavalvonta ja Frontexin koordinointotyö ja yhteistyö on, ovat olleet keskeisessä asemassa, e, jotta on päästy tähän myönteiseen kehitykseen. Tämä on siis hyvin yleinen e, yleiskuva vuoden 2009 tuloksista. Ja yksityiskohtaisemmat tiedot voidaan toimittaa teille sitten, kun tämä raportti on valmistunut ja kun vuosiraportti valmistuu, joka finalisoidaan myöhemmin. Tämä tarkoittaa siitä, että vuoden 2010 haasteet ovat edelleenkin. Meidän täytyy saada enemmän tietoisuutta tilanteesta. Meidän täytyy saada enemmän operatiivista vaikutusta ja myös keskityttävä tekniseen avustukseen jäsenvaltioiden tasolla. Sanon siitä pari sanaa myöhemmin enemmän. Ja kuten sanoin, hyvin vakavat epäilyt näistä todellisista kansalaisuuksista ja niiden identifioinnista tämä on yksi keskeinen ja Tämä on todella avainasia tässä työssä. Elmen tiedä, mistä nämä tyypit tulevat. On vaikeata sitten saada adekvaatteja keinoja, äh, pystytkään ne keinot sitten oli, ovatkin. haluan myös edelleenkin äh, yhdenmukaistaa toimintoja ja saada ne toiminnot niin, että ovat yhteiskäyttöisiä. Me haluamme olla myös äh, paremmassa yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Sano siitäkin pari sanaa myöhemmin. No, sitten palaisin vielä tähän operatiiviseen intensiteettiin. Ja tämä on yksi asia, joka minua kovasti tyydyttää. Tämä nimittäin meidän toimintojemme kehitys vuodesta 2006. Me olimme hieman liian vaatimattomia viime vuonna, kun me yritimme ennakoida eh, operatiivisten, eh, operati, operaatioiden määrän lisääntymistä, mutta, mutta kuitenkin puhutaan 73 prosentin kasvusta, kun puhutaan operaatiopäivistä ja 2009-2010 me olemme suunnitelleet, tämä on hyvin mahdollista pitää tämä kasvu 24-25 prosentin tasolla, siis operaatioiden frekvenssi. Meillä on siis mahdollisuuksia olla aktiivisempia näillä, näillä aloilla edellyttäen, että jäsenvaltioissa tämä tilanne kehittyy vastaavalla tavalla. Koulutus on hyvin tärkeä alue ja ala, ja tämä saa nyt havainnollistaa sen, miten koulutuspäivät sinänsä ja koulutustapahtumat, joita Frontex koordinoi, et, et miten ne näkyvät ja mitkä ovat sitten näkymät ensi vuonna. Tässä on ollut huomattavaa kasvua näissä toimissa – ja tämä on se polku, jota me kuljemme myös vuonna 2010. Sitten muutama sananen vielä teknisestä kalustosta. Krate on tämä koodinimemme. Onneksi emme enää käytä tätä työkalupakkisanaa tässä. Tässä ovat luvut, jotka, ovat, jotka on rekisteröity sellaisena, jotka ovat jäsenvaltioiden omistuksessa, jotka voisivat olla yhteisissä käytöissä, yhteiskäytössä, jos ehdot ja edellytykset toteutuvat. Tämä perustuu jäsenvaltioiden haluun ja tahtoon. Niillä ei ole velvoitetta minkäänlaista mandaattia antaa näitä, tätä kalustoa käyttöön, ellei sitä syytä siihen nähdä. No, mikä nyt on ne, ovat ne Frontexin keskeiset huolenaiheet tässä suhteessa, on se, että noin 60 prosenttia operatiivisista kuluista Frontexin tasolla menee siihen, että korvataan isäntämaan kustannukset. Ei niinkään puhuta muista Euroopan maista, jotka osallistuvat tähän näihin yhteisiin toimiin – ja operaatioihin. Ja meidän tavoitteemme vuonna 2009 oli, että saataisiin tämä, nämä operaatiot enemmän eurooppalaisiksi, että saataisiin enemmän muita jäsenvaltioita mukaan äh, nähän, tähän yhteis, yhteisten, yhteisten kustannusten jako, jotka nyt kuuluvat isäntämaalle. Tämä on yksi sellainen asia, joka täytyy muistaa silloin, kun puhutaan siitä, että millä tavalla Frontexin resursseja hallinnoidaan myös tulevaisuudessa. Rabbit, nopea, nopea, siis nopeat rajavalvontajoukot, mitään tällaisia tapauksia ei ole ollut, joita on kysytty parlamentin ja neuvoston asetuksesta vuonna 2007, että tällaisia äkillisiä tilanteita ei ole sattunut, että siitä olisi tarvittu, ja tämä oli syy siihen, miksi me vain koulutimme ja järjestimme harjoituksia tälle nopea, näille nopean, raja, nopeille rajavalvontajoukoille, jos tällainen tapaus sattuisi siltä varalta. Olemme vuonna 2007 järjestäneet kaksi harjoitusta vuodessa, siis siitä lähtien, ja näin tapahtui myös vuonna 2009, ja myös 2010 on tarkoitus eh, järjestää tällaisia harjoituksia jotta voitaisiin testata jäsenvaltioiden valmiutta antaa joukkoja eh, tai porukkaansa väkeään käyttöön. No kyllä minä lupaan, lupaan. No sitten vielä pari sanaa näistä merirajaoperaatioista. Tämä on vuoden 2010 yksi painopiste. Meillä on pysyvät rakenteet Euroopan eh, valvontaverkosto tämä on sellainen rakenne ja verkosto, jossa jäsenvaltiot yhdessä järjestävät omat päivittäiset operaationsa ja nämä koodinimit eri operaatioille vastaavat näitä, näitä, näitä aikaisemmin nähtyjä palloja, punaisia, oransseja ja vihreitä. Kanarian saaret on yksi keskeinen operaation, operaatiopaikka, ja nyt menemme hyvin nopeasti läpi nämä kaikki nämä harjoitukset, nämä yhteiset operaatiopaikka kysymys. herra, Kanarian saaret. Siellä on tarkoitus hoitaa huhtikuusta äh, joulukuuhun, mutta meidän täytyy muistaa, että aikaisemmina vuosina herra, herra on laajennettu jatkettu aina vuonna 2010 äh, huhtikuuhun asti. Ja taas keskinen välimeri, tämä yhteinen operaatio Kronos, tässä nämä ovat Herakronos, nämä ovat koodinimiä näille operaatioille. Ja yksi tärkeimmistä operaatioista alkaa huhtikuussa ja kestää lokakuun. Tämä on se tavallaan se riskianalyysin mukaan se, se huippujakso, jolloin toiminta on erityisen aktiivista. Tärkeää tässä on se, että me olemme sisällyttäneet tähän paluuta edeltävään apuun myös identifioinnin vahvistaminen ja sen prosessin jatkaminen jälkikäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme panostaneet asiantuntijoihin, jotka sitten pystyvät tekemään haastatteluja, hoitamaan briefauksia ihmisten kanssa. Sitten Kreikan ja Turkin välinen meriraja on erittäin tärkeä alue. Tämä on se kaikkein, kaikista tärkein alue tällä hetkellä ja voimme sanoa, että silloin kun otamme huomioon vuoden 2009 toimien laajentamisen tai operaatioiden laajentamisen, niin tämä on se pysyvä operaatio vuonna 2010. Hmm. Sitten resurssien jyvittäminen. Älkää kauhistako, kun näytän nämä luvut. Me olemme suunnitelleet, että vähentäisimme jo, jo noin 10 miljoonaa euroa, siis miinus 26 prosenttia näitä määrärahojen jyvittämistä merioperaatioihin. Älkää olko niin me pystymme kuitenkin toimittamaan enemmän tällä eh, eri syistäkin. Yksi syy on se, että me olemme, pystymme nyt enemmän budjetoimaan täsmällisemmin ja eh, uskottavimpiin toimiin näitä kustannuksia niin, että nämä sitoumukset ja maksumäärärahat ovat tasapainossa keskenään. Me pystymme ohjelmoimaan näitä operaatioita paremmin. Me pystymme lisäämään siihen koulutusnäkökohdat ja myös nämä palutoimet. Näin ollen me tiedämme, millä tavalla, millä tavalla tässä pitää taaplata, jotta toiminta on kustannut tehokasta Ja myös siirtojen lukumäärä tai määrä on perinteisesti ollut yksi merioperaatioiden asia. Nyt olemme näemme, että tässä on saatu parempi tasapaino aikaa, mutta me kuitenkin saamme paremman, enemmän tulosta vähemmällä rahalla. Tämä on se juttu. Sitten maarajaoperaatiot edelleenkin meillä on pysyvät rakenteet olemassa, jotka ovat nämä, äh, nämä toimistot, FPO-toimistot. Ja nämä ovat näitä miehitettyjä äh, rajapaikkoja enemmän tai vähemmän pysyvästi. Nämä ovat niitä koodisanoja Jupiter, Neptun Poseidon, jotka ovat näitä keskeisiä maaoperaatiopaikkoja. Meillä on yhteisiä operaatioita, kuten Mars, joka on tavallaan varalla, että jos jotakin tapahtuu, että me emme ole tietoisia, silloin voimme käyttää näitä asiantuntijoita ja näitä resursseja, jotka kuuluvat tähän Mars-operaatioon, jotka voidaan sitten jyvittää joihinkin toisiin operaatioihin. Sitten Jupiter Poseidon ovat myös keskeisiä operaatioita, siihen täytyy panostaa enemmän. Sitten maaraja, äh, ilmarajaoperaatiot, ne ovat jatkuvia, ne ovat jatku, pysyviä operaatioita. Meillä on kolme erilaista konseptia, joita me käytämme. Yksi on se, että keskitymme matkustajavirtoihin sinällään, joka on tähän, tähän tämä on tämä Hammer ja Hubble konsepti, jossa keskitytään tiettyihin, tiettyihin solmukohtiin lentoliikenteessä ja selvitetään näitä ongelmallisia lentoliikennereittejä. Ja sitten Meteor on tavallaan sinä varalla, että silloin kun tarvitaan lisää asiantuntijoita tai resursseja, sitten voidaan käyttää Meteoria lisänä. Ja sitten lentokent, lentokent, meillä, on, meillä on tietenkin myös omat kontaktipisteemme. Sitten maa-operaatiot, maarajaoperaatiot, katsomme resursseja, tilanne on ennallaan. Sama koskee eh, ilmaliikenneoperaatioita, siinäkin tilanne on ennallaan. Ja kun puhutaan näistä paluoperaatioista, siinä on tämä on sellainen ala, jossa budjettissa tullaan panostamaan yhä enemmän tähän. Yksi syy siihen on se, että että siinä toiminta on lisääntynyt ja toisekseen se, että on sisäisesti käytetään erilaisia rahoitusvälineitä. Nyt me rahoitamme enemmän näitä yhteisiä paluuoperaatioita Frontexin budjetista, eikä niinkään muista yhteisön rahavälineistä, rahoitusvälineistä. Me haluamme laajentaa tätä paluuta edeltävää apua jäsenvaltioille aktiivisestikin. Me aiomme charter varata lento koneita Frontexille jäsenvaltioilta. Aloitamme pienemmän kaliberin ilma-aluksille. Sitten kun puhutaan siihen, että millä tavalla rajavartiot toimivat, tämä on koulutusasia. Me lisäämme tätä keskinäistä yhteisymmärrystä näissä operatiivisissa toimissa ja me pyrimme aktivoimaan myös jäsenvaltioita näissä kysymyksissä resurssien jyvittäminen paluoperaatioissa te näette, että tämä on, tässä on tapahtunut huomattavaa kasvua verrattuna edellisvuoteen. Tämä on yksi niistä, jotka heijastelevat, tämä heijastelee niitä päätöksiä, joita on tehty. Yritän, yritän. Sitten koulutus jätetään väliin, sitten resurssien jyvittäminen koulutuksiin ja tutkimukseen ja kehitykseen on kutakuinkin ennallaan, niin kuin verrattuna 2000 yhdeksän, sitten henkilöstömäärä, me lisäämme henkilöstöämme 19 prosentilla, joka tarkoittaa sitä, että vuonna 2010 lopussa meillä on kutakuinkin 300 henkeä. Sitten rahoitus, me jatkamme hyvin tiukkaa, hyvin äh, tiukkoja rahoitussääntöjä, tämä tarkoittaa vuonna 2009-2010 budjetti siinä on vähemmän kuin mitä meillä oli e, edellisvuonna. Hyvät uutiset ovat niitä, että edelleenkin pystymme jyvittämään kaksi kolmasosaa operatiivisista tarkoitusten, vain, vain yksi kolmasosa menee hallintoon. Tämä on se kuva, jossa näette, miten me jaemme, jaamme tai jyvitämme tämän budjetin eri operaatioihin, eri tarkoituksiin. Yksi avainkysymys ensi vuonna on se, että luodaan näitä tiettyjä erikoistuneita haaroja Frontexin toimintaan. Tämä on yksi asia, joka kuuluu johtokunnalle. Tällä hetkellä meillä on ollut äh, tällainen äh, äh, selvitetty tutkimus siitä, että mitä se voidaan tehdä. Nyt meillä on suunnitelma, mitä se voitaisiin tehdä, edellyttäen, että johtokunta näin päättää. Ja ajatuksena tässä on se, että pystyttäisiin luomaan neljä alueellista toimistoa Frontexin sateenvarjon alle Eh, lähivuosina, lähemmän kolmen vuoden aikana. Ilmeisestikin me aloitamme eh, vaatimattomilla pilottihankkeilla, eh, keräämme kokemuksia ja sitten se jää nähtäväksi, millä tavalla toimisimme tulevaisuudessa. Me aiomme keskittyä operatiivisiin tehtäviin, tiedusteluun ja näiden toimien hallinnointiin ja ajatuksena tässä on se, että saataisiin alueellinen kattavuus toteutettua yhteistyö kolmansien maiden kanssa, tämä on viimeinen kuvani, niin ol, katsokaa kärsivällisesti, tämä on hyvin tärkeä kuva. Meillä on 12 e, e, yhteistyöhanketta kolmansien maiden kanssa, naapurimaiden kanssa, e, itä, itä, naapurimme kuuluvat näihin, nämä kaikki Venäjä, valko -Venäjä, Ukraina, Moldova, Georgia ovat aktiivisesti mukana näissä operatiivisissa toiminnassa. Frontexin kanssa sama koskee Länsi-Balkanin maita, joista kaikkien kanssa on saatu työjärjestelyt eteenpäin. Me olemme tekemässä kovaa työtä saadaksemme Turkin kanssa työ toimimaan. Tämä on prioriteetti näissä yhteistyöhankkeissa kolmansien maiden kanssa. Ja totta kai me yritämme saada aikaa myös, positiiv- myös tästä kehitystä neuvotteluissa Marokon, ja Libyan ja Egyptin kanssa. Ja tässä tämä minun esitykseni. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon, <clears throat> herra Laitinen. Te käsittelittekin jo kohdan viisi esityslistallamme. Nyt sitten edustajat saavat täällä esittää kysymyksiä. Meillä on kuusi henkilöä täällä listalla, seitsemän, kahdeksan. Paljon käsiä nousee pystyyn. Ikävä kyllä meillä on vain vähän aikaa jäljellä, koska meidän täytyy myöskin käsitellä kohta kuusi esityslistalla. Ja kaikki tämä, meillä on noin puoli tuntia aikaa. En tiedä miksi koska äänestykset ovat vasta kello 17. Miksi? Miksi tämä, nämä nuotit sanovat, että me lopetamme kello 16.40? No niin, meillä on siis puoli tuntia. Joten voisitteko kaikki esittää vain noin minuutin mittaisen kysymyksen, jotta meillä on riittävästi aikaa käydä keskustelua jälkeenpäin. Herra Borsellino, rouva käsittääkseni. Oh, that's... that well, last year you were Mr. Lam... No, viime vuonna olitte herra Lambrinidis. Thank you very much for coming, Ms. Leitinen. Uh, Kiitoksia oikein paljon, että olette paikalla, herra Laitinen. On hienoa, että olette täällä. Minulla on kaksi aivan lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen liittyy toimintojen laajentamiseen vuonna 2010 ja ensimmäistä kertaa nyt näyttää olema, olevan näissä pilottihankkeissa eikä varsinaisissa toimissa, joten millaisia pilottihankkeita suunnittelette vuodelle 2010, koska ette mitenkään erityisesti viitannut niihin. Ja sitten toinen liittyy näihin neuvotteluihin Turkin kanssa. Haluaisin ymmärtää hiukan paremmin, mikä tilanne on. Me kaikki tiedämme, että koko joukko Frontexin helikoptereita ja muita toimia kyseisellä alueella ovat saaneet viestejä Turkin viranomaisilta, jotka liittyvät Turkin ilmatilan loukkaamiseen, että näin olisi tapahtunut. Ja tämä hiukan huolestuttaa minua, että Turkki käyttää näitä vetääkseen Frontexin sellaisen roolin, mitä sillä ei ole. Meidän pitäisi puolustaa rajoja paremmin ja toimia humanimmin maahanmuuton suhteen. Ja sitten myöskin mm, ottaa kysymykset, jotka liittyvät Kreikkaan. Eli nämä neuvottelut, miten käsittelette näitä asioita, kun ne nousevat esille? Ja millaista yhteistyötä teillä on Kreikan hallituksen kanssa tällä hetkellä, jotta voitte varmistaa parhaan mahdollisu- mahdollisen koor- koordinoinnin tässä asiassa? Kiitoksia. Kiitos minä näen täällä kellon. En tiedä, näettekö te siellä monitoreissanne? Ilmeisesti kyllä. Eli nyt sitten viisi puhujaa ja yhden minuutin ajan, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Eero Laitinen. E, mitenköhän paljon Frontexin operaatioissa on annettu, saatu pohjaa ja missä määrin saadaan myös pohjaa politiikan äh, palautteisille äh, neuvoston ja komission tasolla. Kiinnostuneena seurasin tätä asiakirjaa, puhutti näistä, viittasitte taloudelliseen kriisiin ja siihen äh, liittyvään laittomaan maahanmuuttoon. Euroopassahan kuitenkin ensimmäinen kriisi vuonna 1973 ja 89-luvulla eräät analyytikot ovat puhuneet tällaista, että se on johtanut tällaisiin turvapaikkahakemusten könttätapauksiin. Ja tässä on, tavallaan yhdistetään ongelmat siihen tarpeeseen saada johdonmukaisia, laillisia ja johdonmukaisia maahanmuuttotoimia. Ehkä teillä on mahdollisuus myös kommentoida tätä. Ja te puhuitte myös siitä, että, että paine on lisääntynyt Turkin ja Kreikan rajalla ja, ja se johtuu, on taas siihen näkyy myös Italia ja Libyan sopimus. Seuraatteko te, mitä oikein tapahtuu Libyassa? Ja, ja olette, olet, olet, onko tämä yksi Frontexin tavoite? Oletteko te varmistamassa, että ne, jotka palautetaan – että heidän oikeuksiaan ei rikota. Sorry about this. Anteeksi, mutta meillä on todellakin hyvin vähän aikaa, herra Moras. Ja sitten Rova Keller. Be very brief. Um... Puhua aivan lyhyesti. Haluaisin äh, kysyä hiukan syventäviä kysymyksiä, jotka tulevat seuraavaksi liittyen tähän Schengenin rajasäännöstöön, koska nämä säännöt ovat hyvin tärkeitä liittyen tähän, mitä Rova Ladford tässä juuri selvitti mutta Frontexin kysymy, Frontexin liittyen on se, että me kävimme keskustelua komission kanssa Frontexin varoista ja totesitte, että teillä on hyvin vähän tällaisia kiinteitä varoja, eli olette riippuvaisia jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta. Tämä on hyvin merkittävä asia, eikä se täysin käynyt selväksi että, että tuleeko tämä tilanne parantumaan, koska kyse on siis hyvästä tahdosta. Mikä tilanne on ja millaiset jäsenvaltiot toimivat hiukan paremmin tässä kuin toiset, antaen näitä varoja näihin tarkoituksiin? Niin, tämä on tärkeä kysymys. Mutta siis kollegat, te nyt näette ne ajat siellä äänestyskoneessa, joten auttakaa minua. Rova Keller, herra Klaas on seuraava ja sitten pyydän, että herra Laitinen vastaa. Thank you. Um, extending... Kiitoksia. Jatkan Ruoan Lotfronin kysymyksestä. Tiedättekö te, mitä tapahtuu näille ihmisille, jotka palautetaan, ei pelkästään Libyaan? Ja sitten sanoit, että yksi päätavoite Frontexilla on lisätä keskinäistä ymmärrystä ja kohentaa ihmisoikeuksia operatiivisilla toimilla. On, oletteko te onnistuneet? Oletteko te päässeet tähän tavoitteeseen? Ja onko myös ollut mitään selvityksiä näistä väitteistä, joiden mukaan Frontexin henkilökunta on öö, toiminut kyseenalaisesti viime kesänä? Ja viimeinen kysymykseni budjetista. Budjetti ei välttämättä vastaa sitä ajatuksesta, että puhuitte, että 50 prosenttia ihmisistä tulee maarajojen kautta. Kuitenkin suurin osa rahoista menee verirajoihin. Miten tässä selitätte tämän? Ehkä tämä on vaikeampi juttu vai, vai liittyykö se myös meripelastuksiin, meripelastustoimiin vai mistä tämä johtuu, tämä osuus? Kiitos oikein paljon, että puhuitte lyhyesti, herra Klaas, ja sitten pyydän herra Laitista vastaamaan. Ja maksimissaan kaksi minuuttia saa vastaus kestää. Dank u voorzitter, meneer Laitinen. Ik heb een specifieke vraag. Herra Laitinen, minulla on teille yksi kysymys, aivan erityiskysymys maasta, josta puhuitte hyvin elegantisti. Puhuitte sitä ikään kuin se olisi kolmas maa. Ei se ole mikään kolmas maa, vaan se on ehdokas maa EUlle. Puhun tässä Turkista. Jo usean vuoden ajan Frontex on huomioinut, on korostanut, mitä vaikeuksia on päästä todella sopuun yhteistyössä Turkin kanssa, joka ei ole se on myös transitomaan, ei se ole vain maa, josta lähtee paljon laittomia pakolaisia. Me tiedämme paljon vaikeuksia kurdien kanssa, mutta ehkä on vähän huonoa poliittista tahtoa, jos ei haluta päästä sopimukseen tämän maan kanssa. Te puhuitte tässä suunnattomasta haasteesta, johon pitää vastata. Minä kysynkin teiltä nyt, miten te näette tämän mahdollisen kehityksen? Onko jotain aikataulua sopuun sopimuksen pääsemisestä ja mitkä ovat teidän suosituksenne komissiolle, neuvostolle ja parlamentille Turkin suhteen? Kiitoksia ennen kuin pyydän herra Laitista vastaamaan. Kollegat, niin te saatatte kyllä valittaa, mutta siellä mistä minä tulen, niin siellä on vain 60 minuuttia tunnissa ja se voidaan käy, käydä, käyttää vain kerran. Me olemme kuunnelleet hyvin mielenkiintoista esitystä, meillä on vain niin ja niin paljon aikaa jäljellä. Minä sanoin, että ehkä herra Koelio auttaa meitä siinä, että hän ei tule paikalle. Aha, hän tulee paikalle, joten meillä on siis 20 minuuttia aikaa jos käytämme tähän vielä 25 minuuttia eh, ja siihen vielä sitten kohta kuusi esityslistalla, niin sitten meillä on 20 minuuttia tuohon äänestykseen asti kello 17, joten tämä riippuu teistä. Minulle on ihan samaa. Voin pyytää herra Laitista puhumaan lyhyesti. Teillä oli paljon aikaa esitellä tämä raporttinne, joten tässä nyt ei voida niinkään paljon tehdä. Ja kaikki, jotka ovat täällä listan alapäässä, valittavat. No niin, herra Bussutille työjärjestyspuheenvuoro. Briefly. Mä protestoin lyhyesti, koska tämä ei ole tapa, jolla pitäisi toimia, puheenjohtaja. Tämä on sellainen aika harvinainen tapahtuma, koska herra Laitinen ei ole täällä ollut pitkään aikaa. Meidän täytyy saada kunnollisia vastauksia häneltä. Tämä on se koko homman ydi, ju, juju että muistuttaisin teitä puheenjohtaja, että me, meillä on aikaa kello 17 alun perinkin ollut tätä istuntoa varten. Enkä oikein ymmärrä, miksi meidän pitäisi nyt hävittää yhtäkkiä 15 minuuttia johonkin. Well... Niin, herra Bussotil, tekin olette paikalla, kun esityslista hyväksyttiin. Minä en sitä luonnostellut. Pari kohtaa poistettiin ja meillä on vain tietty aika käytettävänä ja tämä meillä on jäljellä. Tämä ei ole mikään minun päätökseni. Joten pyydän herra Laitista nyt vastaamaan. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua äärettömän lyhyesti. Minä yhdistän joitakin näistä kysymyksistä ja yritän ottaa nämä prioriteetit ensin. Haluan nyt aloittaa äh, näistä työkuvioista Turkin kanssa. Meillä ei ole minkäännäköisiä iluista siitä, että työkuviot, jotka joka on operatiivista EU-jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä, että siinä olisi jotain aivan olennaisia kysymyksiä, jotka ovat poliittisia. Me emme käsittele näitä poliittisia, vaan me pysymme ainoastaan operatiivisissa asioissa, esimerkiksi siinä, että miten vaihdamme tietoa, miten me vertaamme riskianalyysejä, analyysejä, miten me teemme yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa, kehityksessä ja miten kollegat rajojen ylitse voivat osallistua näihin yhteisiin toimiin. Eli tämä on se tärkein kysymys työ, töissämme eh, tällä alueella ja kolmansien maiden kanssa ja Turkki on näiden sääntöjen alla. No sitten neuvottelut ja eh, teknisellä tasolla ovat viimeisessä vaiheessa ja tarkoitus on viimeistellä nämä neuvottelut hyvinkin pian. Totta kai olemme täysin tietoisia niistä, siitä kiinnostuksesta huolista, joita joillakin jäsenvaltioilla ja instituutioilla on, ja totta kai me seuraamme näitä asioita hyvin tarkkaavaisesti. No, pilottihankkeet tyyppi, tyypillisesti eh, ikään kuin testataan jokin operatiivinen malli, esimerkiksi operatiivinen verkosto ja yhteinen eh, operaatio Hubble, kun me testasimme sitä, se oli pilottihanke ennen kuin siitä sitten tuli operatiivinen konsepti siinä mielessä. No sitten italialais, italialais-libyalaisen sopimuksen siirtona. No totta kai me katsomme, millaisia seurauksia tästä voi tulla, millaisia vaikutuksia sillä on kyseisellä alueella. Kun kahdenvälinen yhteistyösopimus EU-jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä täytäntöön pannaan, niin Frontex ei ole sillä tilanteessa, että se voi, voisi tutkia sitä, mitä on tapahtunut. Me emme ole mikään tutkiva elin, meillä ei ole valtuuksia tähän. No se, mitä me opimme siitä, mitä on tapahtunut, niin pyrimme selvittämään, mitä on tapahtunut näissä tapauksissa yritämme saada lisää tietoja ja jos näemme syyn, niin sitten käännymme kyseessä olevan instituution puoleen, kun kyse on EU-lainsäädännön täytäntöpanosta. No sitten resurssien jyvittäminen on aivan selvää, että merioperaatiot ovat kaikkein kalliimpia. Me käytämme laivoja, lentokoneita ja partiointi kulut per tunti voivat helposti olla 5-6 tuhatta euroa. Ja äh, siellä on siis ainoastaan asiantuntijoita paikalla ja tämä selittää sen, miksi ne ovat näinkin tyyriitä. No sitten lopuksi jäsenvaltioiden osallisuudesta tai osallistumisesta yhteisiin toimiin. No jälleen kerran äh, myönteistä kehitystä niiden osallisuudessa – me olemme voineet lisätä operatiivisia toimia, mutta haluan painottaa jälleen kerran, että noin 60 prosenttia kaikista, kaikista tai koko budjetista menee vierasmaan toimiin, eikä näihin muihin, joiden pitäisi toimia yhteistyössä ja auttaa tätä kyseistä vastaanottavaa maata. Eli tämä on se tärkeä asia, jota, joka pitää myöskin ottaa huomioon silloin, kun pohditaan Frontexin varojen käyttöä. Toivon, että pystyin kattamaan kaikki tärkeimmät asiat tässä ja yritin, olla tai yritin puhua mahdollisimman lyhyesti. Kiitoksia. Minulla on vielä kahdeksan puhujaa tällä listalla, joten jälleen kerran vetoan teihin kaikkiin, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Rova Henis ja sitten Alfaro. Kiitoksia hyvin lyhyesti. Palaan Turkkiin. Olemme saaneet erilaisia viestejä viime vuosina ja sanoitte, että olette finalisoimassa näitä työjärjestelyjä Turkin kanssa, mutta, mutta mikä estää Turkkia allekirjoittamasta, sanoitti tämän saman viime vuonna ja täällä ollaan taas tänään. Ja Frontexin sitten kuluista ja sitten varoista tässä tulee aika ongelmallinen asia. Oletteko samaa mieltä siitä, että meidän pitää ottaa käyttöön sellainen mekanismi, jolla jäsenvaltiot osallistuvat äh, Frontexin varoihin ja kulujen kattamiseen? Ja katsotteko, että sopimus, niin kuin, jota on ennakoitu lähivuosille, auttaa teitä lähivuosina? Kiitoksia Rova Alfano ja sitten herra Bussutil. Grazie Presidente. Io volevo chiedere al signor Leitinen, nella sua promessa Kiitoksia. Haluaisin palata herra Laitisen esitykseen. Siinä puhuttiin solidaarisuudesta ja ihmisoikeuksista. Minä haluaisin palata tähän Kronos yhteishankkeeseen, joka on ehkä kaikista tärkein, ainakin minun mielestäni. Te sanoitte, että se on ehkä ongelmallisin, jos ajatellaan kehittelyä, jos puhutaan Italian ja Libyan välisestä sopimuksesta. Jos tämä kahden maan välinen Italian ja Libyan välinen sopimus on synnyttänyt tietyn hylkäyksen kansalaisten keskuudessa, niin miten voidaan sitten puhua ihmisoikeuksista? Voidaan, voidaanko paikantaa nämä kansalaiset paremmin? Onko teitä informoitu tästä? Mitä Frontex on tästä mieltä? Miten Frontex tähän suhtautuu? Jos tämä tilaisu, tilanne vielä toistuu tulevaisuudessa, mitä te aiotte tehdä? Tietäen, että EU on tekemässä sopimusta Libyan kanssa, mutta me emme tiedä tästä mitään tästä sopimuksesta. Emme saa mitään informaatiota. Kiitos, puhuitte lyhyesti. Herra Bussutil seuraavaksi. Kiitos kaksi kysymystä. Kraatesta vielä. Tänä vuonna saamme ehkä viraston mandaatista katsauksen. Antaisiko Frontex sen eli onko tarkoitus, että jäsenvaltiot osallistuvat siihen, että siitä tulee pakollista. Ja sitten meillä on, te olette kouluttaneet ihmisiä, on lainsäädäntöjä, tätä ei nähtävästi ole koskaan käytetty. Onko tämä järjetön aloite? Miten siitä saataisiin tehokas? Aivan loistavan lyhyttä. Herra Van Kamp ja sitten Rova Flotra. Puheenjohtaja, kaksi lyhyttä kysymystä teidän paperistanne numero kaksi tässä sanotaan vuonna 2009 165 700 ihmistä on, siinä on lisääntymä 22 prosenttia. Nämä on Frontexin näkemiä ihmisiä, mutta kuinka paljon ihmisiä, joita Frontex ei ole nähnyt? Koska on tietenkin mukava nähdä, että määrä on lisääntynyt, mutta, mutta mitkä ovat faktat? Onko tässä enemmän sanottavaa niistä ihmisistä, joita Frontex ei nähnyt tai havainnoinut? Toinen kysymys te sanotte, että laittomat rajanylitykset, äh, laittomat rajanylitykset ja äh, pääsyn epääminen, mutta pääsyn epääminen se on tavallaan virallinen juttu ja laittomat rajanylitykset ovat ihan täysin laittomia. No mikä on se äh, näiden äh, ryhmien ero missä, on, missä vedetään viiva, äh, tai rajaviiva ja kuinka paljon näitä kumpaakin ryhmää on? Kiitos. No, no, no. Kiitoksia Rova Flotre ja sitten herra Laitinen vastaan. Oui, je, si bien compris. No, niin jos ymmärsin oikein, te siitä, että teidän mielestänne arviointienne mukaan olisi 10 prosenttia ulkomaalaisista Turkissa, joilla, joita ei ole rekisteröity mihin. Kymmen, anteeksi, siis 10 prosenttia vain ilmoittaisi todellisen oikean kansalaisuutensa. Ymmärsinkö oikein? Mihin te perustatte toimintanne, jotta pääset te, mihin te perustatte tämän prosenttiluvun? Te olitte aika epäselvä tai sanoisinko ei kovin tärkeä, kun puhuttiin kansainvälisistä sopimuksista, Genemen sopimuksista, kansainvälisistä normeista. Te mainitsitte vain vähän ohimennen koulutuksesta, joiden myötä voidaan parantaa perusoikeuksien ymmärtämistä ja hahmottamista. Voisitteko täsmentää, mikä on teidän oma ymmärtämyksenne niistä velvoitteista, joita suhteessa kansainväliseen oikeuteen, kansainvälisiin ihmisoikeuksiin, sopimusten suhteen ja joita koordinoidaan teidän johtamamme viraston toimesta. Te puhuitte myös tehokkuudesta. Mitä te aiotte toimia 2010 ohjelman puitteissa ja budjetin puitteissa, jotta tiimit ja operatiiviset toimimat pystyisivät vastaamaan kansainvälisen oikeuksen asettamiin vaatimuksiin ja haasteisiin? Herra Laitinen. Thank you very much. Um... Kiitoksia vielä kerran haluaisin aloittaa näistä työjärjestelyistä Turkin kanssa. Sanoin kaiketi viime vuonna myös, että, että tango vaatitetaan kaksi. Ei se ole sanelusta kiinni, että saadaan sopimus. Meidän täytyy sopia ennen kuin me saamme sopimuksen. Kuten sanoin, me olemme aika pitkällä näissä teknisissä keskusteluissa tältä osin. Ja tuntuu siltä, että yhteisymmärrys on olemassa ainakin yhteistyön alasta ja se on hyvin operatiivinen osio, johon kuuluu ne elementit, joista puhuin, koulutus, tietovaihto ja sitten tutkimus- ja kehitysyhteistyö siinä ja se, miten pystymme olemaan yhteistyössä yhteisissä operaatioissa. Se on hyvin operatiivista tavaraa, eikä siinä edes yritetä olla mikään väline, jos, jossa sitten otettaisiin mukaan avoimia kysymyksiä tai yrittää edes ratkaista niitä me olemme hyvin pragmaattisia tässä. Avainkysymys silloin, kun puhutaan tästä varoista, että pitäisikö rahoituksella olla sitova vai ei, pitäisikö saada meille omat välineet. Ei ole niinkään järkevä kehitys tällä hetkellä, että tehdään kovin rankkoja liikkeitä silloin, kun puhutaan siitä, miten miten sitovaa osallistuminen yhteisiin operaatioihin pitäisi olla jäsenvaltioiden tasolla. Me haluaisimme tehdä tämän sellaisella tavalla, että niin kuin olemme tehneet tähän mennessä, että käytetään sitä myönteistä rohkaisua, että aktivoidaan ja annetaan jäsenvaltioille aikaa ymmärtää, miten me toimimme Euroopan tasoisissa haasteissa, eikä lähdetä käyttämään keppiä porkkanan asemasta. Mutta samaan aikaan me haluaisimme olla riippumattomampia sillä äh, siinä suhteessa, että voisimme saattaisi olla sellaisessa tilanteessa, että me ei pystymme, että meillä olisi resurssit toimia ja reagoida. Tähän tässä tulee kysymyksi, se, että, että meillä pitäisi olla jonkin verran Frontexin omia varoja ja resursseja, ja niitä olisi sataprosenttisen varmoja, että me voimme käyttää näitä resursseja, jos jotain tapahtuu, tai se, että me olemme, voimme olla varmoja siitä, että me voimme käyttää joitakin resursseja tiettynä ajanjaksona tärkeimpiin operaatioihin. Näisin, nä, näin nämä molemmat rohkaistaan jäsenvaltioita aktiivisempaan yhteistyöhön ja ö, yhteisiin operaatioihin ja samalla saataisiin Frontexille kyky ja mahdollisuus pystyä toimimaan omin resurssein tällaisissa operatiivisissa tehtävissä. Rabbits. No, Rabbitsin tarkoitus olla, tai sen tarkoitus olla hätä, väline, No miksi näin? No siitä syystä, että osallistuminen tähän Rabbits-operaatioihin on sitovaa jäsenvaltioille. Siksi tämä kynnys käyttää näitä asiantuntijoita on varsin korkea. Ainoastaan poikkeuksellisessa tapauksissa meillä on ollut tähän mennessä Täällä on pelkästään näitä harjoituksia kaksi kertaa vuodessa, on hyviä harjoituksia, kaiken kaikkiaan 700 ihmistä, siis asiantuntija on osallistunut näihin harjoituksiin, eikä se ole mitään tyhjästä nyhjästyä juttua, koska me tiedämme yhtä, miten me, miten me toimimme, jos sitä jouduttaisiin käyttämään. Ja toinen hyvä asia on se, että ne, lähes kaikki 700 asiantuntijaa, jotka ovat olleet tässä Rabbit-harjoituksessa, ovat jäseniä muissakin ö, ö, projekteissa, jotka ovat taas vapaaehtoisia hankkeita. Ja juuri nämä asiantuntijat ovat niitä, jotka osallistuvat tähän normaaliin, näihin normaaleihin yhteisiin operaatioihin aika ajoin ja järjestelmällisesti. Siinä nämä Rebitin jäsenet ovat aina mukana näissä normaaleissa operatiivisissa toimissa Frontexin tasolla. Ja sitten kun puhutaan Rabbit-koulutuksesta ja harjoituksista, me yritämme testata näitä menettelytapoja ja valmiutta, että pystytään hyvin nopeasti mobilisoimaan nämä resurssit, jos tarve näin on. Meidän ei pitäisi puhua joko siis tai tilanteesta, siis Rabbit tai FSTE, vaan pitää puhua molemmista samaan aikaan. Se on hyvin hyödyllinen väline. Me emme tiedä, milloin tällainen tilanne saattaisi syntyä. Hyvin oleellinen kysymys, jonka herra Fanny Gamp esitti, siitä, että mitä me emme ole nähneet. Minä toivon, että voisin antaa teille tämän vastauksen. Tämähän on se, tämä on se lainvalvontajärjestelmän graalin malja, että saataisiin löydettyä nämä piilossa olevat piilojaneet rikokset. Euroopan tasolla me emme pysty edes saamaan edes luotettavia arvioita siitä, mikä tämä prosenttiosuus on, jota, missä määrin rikollisuus on jäänyt piiloon. Me yritämme keskittyä enemmänkin arvioimaan näitä haavoittuvuustekijöitä jäsenvaltion rajavalvontajärjestelmissä. Me yritämme löytää sellaisia indikaattoreita ja parametreja, jotka antaisivat meille mahdollisuuden arvioida sitä, miten jäsenvaltioiden järjestelmät ovat luotettavia, mutta uskokaapa vain, että se on harjoitus, joka kestää vähintäänkin kymmenen vuotta. Se on oikeastaan perustavanlaatuinen kysymys koko tässä toiminnassa, että me pystyisimme näkemään sen, mitä me emme näe. Tämä, lien, tämä varmasti riittänee tässä vaiheessa. Oh, sorry, sorry. They... Anteeksi. Domanda, non ha risposto. Okay. Voisiko minun kysymykseen vielä saada vastauksen? Um, sitten tästä vielä. Nämä perusoikeudet hyvin usein törmäämme näihin kysymyksiin, miten meidän pitäisi toimia tai reagoida tapauksissa, joissa on väitetty rikkomuksen tapahtuneen näissä tapauksissa. Meidän täytyy olla tässä rehellisiä ja avoimia. Rajavalvonta on aina tämän tyyppisten syytteiden kohteena. Me yritämme parantaa tilannetta koulutuksella – tietyillä operatiivisilla suunnitelmaosioilla, mutta ei pidä uskoa, että kaikki kysymykset näissä näiden asioissa voitaisiin ratkaista rajavalvontan äh, arkipäivässä. Meillä ei ole toimivaltuuksia tehdä tutkimuksia taas sen suhteen, mitä jäsenvaltiot tekevät. Meillä on rapo- sisäinen raportointijärjestelmä sitä, että miten tapahtuu silloin, kun näitä yhteisiä operaatioita toimi, tehdään, jos meillä on syyt, väit, syyt, syytöksiä siitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä on rikottu tai jotain muuta vastaan, silloin me siirrämme tämän asian käsittelyn adekvaateille elimille, esimerkiksi komissiolle tällaisessa tapauksessa. Me otamme nämä asiat hyvin vakavasti, mutta meidän täytyy tunnustaa ja ymmärtää oman roolimme tässä. Sama koskee myös yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmannen maan välillä, tässä tapauksessa Libyan ja Italian välillä Frontex ei voi ottaa sitä roolia, että se on tuomari tässä ja sanoo, että mikä on oikein, mikä ei. Se ei ole meidän roolimme semminkin, kun me emme ole tässä asiassa mikään osapuoli tai kumppani. Mutta yleisellä tasolla voidaan sanoa silloin, kun puhutaan Äh, ihmisoikeuksien täydestä kunnioittamisesta pitkällä, pitkä, äh, pitkällä tähtäimellä. Nämä koulutustoimet äh, sisältöissä on, käsitellään merkittävällä tavalla myös näitä asioita. Me haluamme rohkeita, rohkaista pitkällä aikavälillä investoimaan tähän koulutukseen ja tämän tietoisuuden lisäämiseen myös rajavalvonnan arkipäivässä. Laitinen. Kiitoksia herra Laitinen kollegat, täällä on vielä kolme henkilöä, jotka haluavat puhua. Minun täytyy nyt poistua täältä. No niin, herra Tavaraskin haluaa puheenvuoron. Mutta annan nyt puheenjohtajan pallin herra Jakolinolle. Hän voi sitten kiusata teitä. Minun täytyy nyt mennä toiseen kokoukseen, niin kuin tässä kokouksen aluksi totesin. Joten jätän teidät nyt ja kiitän herra Laitista herra Tavaris työjärjestyspuheenvuoro ennen kuin lähden. that, uh, uh, maybe we... Sanoisin vaan, että ehkä meillä pitäisi olla lista näistä asioista ennen kuin aloitamme. Niin muistaakseni olin kai toinen tai kolmas, joka pyysin puheenvuoroa. Meidän täytyy tietää, että meidän täytyy pystyä valvomaan äh, itse tätä kokoustamista. Olen pahoillani. Yleensä aina havaitsen kaikki hyvin aikaisessa vaiheessa, tietysti voi käydä niin, että en huomaa jotakuta, teen parhaani. Joten annan nyt tässä puheenjohtajan paljon herra Jakolinolle ja kun herra Enchu viimeistelee kysymystään. Of course. Niin, tämä siis on hyödyksi sekä minulle että teille, meille että sinulle. Bene, io sostituisco la, la, la Antweld. Continuiamo nelle nostre attività. Ciò Minä otan nyt tässä puheenjohtajan viestikapulan käteen ja jatkan kokousta. Kollegani Zuma käyttää nyt seuraavan puheenvuoron.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 rahoitusvarat, jotka myönnetään kolmansille maille. Olisiko se hyvä idea laittaa ne koulutusohjelmiin? Sì. ho fatto una domanda che riassumerò molto brevemente per evitare di... Minä myös halusin tehdä kysymyksen ja pyrin olemaan hyvin tiivis. Tässä se tulee. Te puhuitte neljästä pilarista neljästä peruselementistä, johon toimintanne perustuu. Ja te puhuitte myös siitä, sitä, joka vallitsee jäsenvaltioiden välillä. Tehän myönsitte, että yhteistyö jäsenvaltioiden kesken ei ole aina ihan täydellistä ja se joskus Frontexia hyödyntävät myös kolmannet valtiot. Kun vastikään on hyväksytty Tukholman asiakirja, Frontexin toimivaltuuksia on vahvistettu. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa ei ole toiminut mitenkään liian tehokkaasti. Miksi? Koska jäsenvaltiot eivät ehkä aina olleet käyttäneet oikeuksiaan, te olette aina vaatineet täysiä oikeuksia. Miten te voisitte olla tämän yhteistyön nyt johtaja, veto, veto, veturi? Well, it pays to complain, it No tämä on pohjana äh, valitukselle, herra äh, Laitinen. Teillä on tiettyä rahaa käytössänne, mutta te, te sanotte, että ei pitäisi olla huolissaan tästä li, näistä määränmuutoksista vähenemistä, koska te pyritte tekemään enemmän vähemmällä. Haluaisin kuitenkin tietää enemmän näistä ihmisistä, koska emme puhu mistään rahdeista, emme puhu mistään äh, aineesta, vaan ei, puhutaan koodinimistä, mutta mistä nämä tulevat, haluamme tietää, mutta myös, että mistä ovatko, pakenevatko he jotakin syytöstoimia, hake, hakevatko he turvapaikkaa, ovatko he pakolaisia, ja tavallaan te olette samalla kannalla, koska haluatte tietää enemmän näistä, haluatte tietää sen todellisen kansalaisuuden. Olen kiinnostunut tietää, miten te aiotte tehdä tämän. Ei auttakaa meitä, tämä on, voimmeko on, te haluatte tietää enemmän näistä todellisesta kansalaisuudesta ja sitten tätä äh, näiden ö, äh, ihmisten väärinkäytöksestä, Te haluatte tietää, ovat, äh, pakkanevatko ne tiettyjä olosuhteita. Voidaanko tällä tavalla varmistaa, että kukaan ei ketään ei palata kolmantamaan, jos häntä uhkaa syytetoimet. Ja tämä valiokunta on keskustellut ja hyväksynyt sen, että Frontexin pitäisi avata missionsa UNCHRlle. Te puhutte vastuunkannosta, haluan tietää, miten ja missä Frontex pystyy avaamaan missionsa UNCHRlle, jos mahdollista. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoropyyntö, edustaja crucetta. Eh, ha fatto riferimento nella, nella sua analisi al fatto che... Esityksenne aikana te puhuitte siitä, että Välimeren alueella ja Italian ja Maltan alueiden lähistöllä Frontexin toiminta olisi hidastunut. ja tämän takia ei voida niin hyvin valvoa merirajatoimintaa. Minusta kuitenkin vaan tuntuu siltä, että Frontex ei ole koskaan puuttunut mihinkään tehokkaasti, koska mehän näemme näitä valtavia muuttoja, siirtolaisvirtoja tuolla alueella. Tuntuu siltä, että Italia ja Malta hoitavat kaiken ja että ja asioiden tilanne ei mitenkään kohene. Meillähän on negatiivisia kokemuksia hyvinkin paljon, mutta meillä on myös kahdenvälisiä sopimuksia allekirjoitettuna eri jäsenvaltioiden kesken tai jäsenvaltion allekirjoittanut kolmannen maan kanssa sopimuksen. Onko meillä joku yhteisrintama, kun valvotaan siirtolaisvirtoja? Onko meillä mitään yhteistä toimintaa, yhteistä linjausta, rintamaa, yhteistä politiikkaa, kun pyrimme tunnustamaan perusihmisoikeudet. Kun ajattelemme tätä raja-aluetta, sehän on pieni suhteessa valtaviin siirtolaisvirtoihin. Jos ajatellaan Kreikan alueelta tulevaa siirtolaista, joka rantautuu Belgiaan, niin eihän se vaikuta vain raja-alueeseen tämä muuttoliike. Sillä on kauaskantaiset, monenkertaiset seuraukset. Eikö voitaisi ajatella paremmin koordinoitua eurooppalaista tai EU-politiikkaa. Ja tällä voitaisiin välttää joitakin kahdenvälisiä sopimuksia. Tällä tavoin voitaisiin paremmin hallita näitä virtoja. Kun siirrytään esimerkiksi Libyasta Italian kautta jonnekin muualle, niin ehkä olisi hyvä, että Eurooppa neuvottelisi Libyan kanssa – Libyähän tunnetaan hyvin ihmisoikeuskysymyksissä. Euroopan pitäisi kyllä tässä sitoutua paremmin eikä olla millään viettävällä maaperällä. Edustaja Verja, minusta on valitettava, että nämä, nämä mm, puheenvuoropionot, joita ei huomioitu, tulivat GUE-ryhmästä. Mm, minä haluaisin Laitinen ensin puhua tästä yhteenvedosta. Frontex on hyvin tekninen virasto, mutta mielestäni teidän tapanne edus, esittää asiat, asiat on hieman hyytävä tai kylmäävä, koska te voisitte tehdä saman yhteenvedon, jos olisi kyse mistä tahansa. Ja tässä on kyllä kyse ihmisolennoista, elävistä ihmisistä. Puhutaan tehokkuudesta, paremmasta operatiivisesta toiminnasta, paremmasta määrärahojen käytöstä. Ainut kohta, jossa te puhuitte ihmisoikeuksista, oli silloin, kun puhuttiin rajavartioiden koulutuspolitiikasta. Ja te myös vastasitte kollegoille, jotka kysyivät teiltä vähän täsmällisemmin eri aihekokonaisuuksista. Minä haluaisin myös saada vastauksia kysymyksiin. Kun te puhutte ihmisoikeuksien rikkomuksista Euroopan sisällä, niin te puhutte myös niistä maista, joilla, joiden kanssa Eurooppa on tehnyt tai EU on tehnyt kumppanuussopimuksia tai toimivaltaisten instituutioiden kanssa. Hyvä pääjohtaja, eikö olisi ajatella, että parlamentti on myös toimivaltainen, täysvaltainen kumppani. Meillä pitäisi olla täsmällisempää informaatiota ihmisoikeusrikkomuksista. Te toteatte vain ne, mutta te voisitte myös kääntyä useammin toimivaltaisten toimielinten puoleen. Mikä, mitkä ovat nämä ihmisoikeuskoulutusohjelmien täsmälliset sisällöt? Te aiotte toteuttaa niitä. Minä siirryn, vaikka, siirryn nopeasti muihin kysymyksiin. Puhuitte kansallisuuden huonosta käytöstä. Mitä se tarkoittaa? Te olette iloisia pidätyksistä. Mitä se tarkoittaa? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Mihin te perustatte? Mihin perustuvat nämä pidätykset? te olette myös iloinen siitä, että laittomat rajanylitykset EUn sisällä ovat vähentyneet, mutta me tiedämme, että tämä kaikki sitten palautuu bumerangina takaisin kolmansiin maihin. Te puhuitte vain olemassa olevista sopimuksista. Mikä, mm, minä ihan, ihan, ihan juuri lopetan. Ihan juuri lopetan. Jos te te keskeytä, niin menen lopeammin. Valko-Venäjän kanssa, Marokon kanssa, Tunisian kanssa. Mikä on tilanne? Ja ihan vihoviimeinen asia. Miten se siirtolainen, joka haluaa kyseenalaistaa tätä kannanottoa, miten hän voi puolustaa omia oikeuksiaan? Kiitos paljon. Thank you, thank you one. Kiitoksia jälleen kerran. Ikävä kyllä en kuullut herra Engion kysymystä näistä tutkimuksista. Jos kyse on siitä, että aikooko Frontex perustaa yhteisiä tutkimustiimejä, niin vastaus on ei. Tämä ei kuulu meidän ydintoimialamme. Toivon, että voisin selventää tämän kysymyksen vielä, tai saada selvennyksen tähän kysymykseen. No mitä tulee Tukholman ohjelmaan? Totta kai se on monivuotinen ohjelma ja Frontexilla on melko merkittävä rooli kyseessä ohjelmassa ja vastavuoroisesti Tukholman ohjelma antaa uusia tapoja hoitaa asiat. Mielestäni Tukholman ohjelma ja myöskin se tosiasia, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan, vahvistaa roolia ja sitä, että rajavalvontaa voidaan käyttää avoimemmin eri tarkoituksiin silloin, kun se on soveltuvaa väline. Tämä on yksi näistä avainlähestymistavoista. lähestymistavoista. Jäsenvaltiot pyydetään enemmän aktiivisuutta osallistumisessa. Tämä on yksi johtoperiaatteista Tukholman ohjelmassa. Mielestäni meidän pitäisi jälleen kerran pystyä odottamaan, koska ei siitä ole kovinkaan kauan, että systemaattinen yhteistyö perustettiin myönteistä kehitystä on tapahtunut, sen olemme havainneet, mutta kysymys onkin se, että olemmeko tyytyväisiä kehityksen nopeutuun ja syvyyteen vai pitäisikö meillä olla nopeampaa kehitystä näillä aloilla. No sitten kysymys liittyen päätöksiin siitä, että hylätäänkö siihen, tai hylätäänkö joku vai mihin nämä rajavalvojat ryhtyvät, niin haluan yhden asian tehdä selväksi, että Frontex ei ole se virasto, joka päättää, mitä menettelyä seurataan sellaisten maahanmuuttajien kanssa, joita rajavartijat kohtaavat, kun koordinoidut yhteiset toiminnat ovat käynnissä. Jäsenvaltio on aina vastuussa tällaisen operaation johtamisesta – ja kaikki päätökset, kun kyse on turvapaikkaprosessista, hylkäämisistä, mis, hallinnollista päätöksistä tai toisen tyyppistä päätöksistä, ne ovat aina isäntämaan päätöksiä. Frontex ei sano, mitä tulee tehdä ja millaista menettelyä seurataan, ja tämä täytyy tehdä selväksi. Tämä on yksi niistä syistä, miksi emme saa suoraa vaikutusta siihen, miten jäsenvaltiot toimivat. Me yritämme samaan aikaan pitemmän aikavälin kehitystä käyttämällä pehmeämpiä välineitä, kuten koulutusta, opetussuunnitelmia ja niin poispäin. Tämä on se lähestymistapa, jota me käytämme. Ja sama pätee myöskin turvapaikkatapauksiin, ja kysymyksiin, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Oli hienoa, että me kuulemme UNHCRstä täällä, koska meillä on jo yli kahden vuoden ajan ollut työsopimuksia UNHCRn Frontexin kanssa ja IOMn kanssa. Ja korkea edustaja on systemaattisesti mukana kehittämässä näitä koulutusmalleja joita voidaan valvoa kaikin tavoin. Ikävä kyllä en nyt tässä voi puhua niiden sisällöstä, mutta nämä tiedot tulette saamaan myöhemmin. Korkealla edustajalla on yhteyshenkilö Varsovassa, joka on joka päivä meidän kanssamme yhteistyössä. Tämä on siis päivittäistä yhteistyötä. Myöskin perusoikeusviraston kanssa meillä on systemaattista yhteistyötä me otamme nämä asiat hyvin vakavasti ja teemme mitä voimme kunnioittaaksemme ihmisoikeuksia tällaisissa rajavalvontakysymyksissä. No, eurooppalainen politiikka liittyen näihin työjärjestelyihin. No, tässä on joitakin myönteisiä vaikutuksia ollut sekä näissä eurooppalaisissa sopimuksissa ja myöskin niissä kun jäsenvaltiot ovat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia. Mielestäni ei ole mitenkään suuri asia se, että kumpi on se sopivampi tapa toimia, vaan tärkeintä on se, että me ky- kykenemme integroimaan kolmannet maat tähän operatiiviseen yhteistyöhön. Meidän prioriteettimme kuitenkin on se, että teemme kaikkemme, jotta eurooppalainen Frontex toiminta on käynnissä näiden, jäsenval- tai näiden valtioiden kanssa, eikä siten, että jäsenvaltioita käytettäisiin näihin tarkoitusperiin. Toivon, että pystyin vastaamaan kaikkiin niihin asioihin, joita näissä kysymyksissä esitettiin. Kiitos. grazie, eh, direttore, per la... Kiitos paljon, herra Laitinen, teidän selkeistä sanoistanne. Nyt me siirrymme välittömästi viimeiseen Frontexin kohtaan esityslistasta. Ehdotus neuvoston päätökseksi Schengenin rajasäännöstön täydentämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa. Annan puheenvuoron edustaja, edustajalle sen jälkeen komissiolle. Gracias, señor presidente. Y buenas tardes a todo el mundo. Hyvä puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikki neuvostossa. Me olemme saaneet tämän komission ehdotuksen joulukuun alussa ensimmäisen päivä välittömästi. Sen jälkeen käynnistimme työt, jotta pääsisimme mahdollisimman pian sopuun. Ja aikarajat tälle erityismenettelylle ovat erittäin lyhyet. Sen takia meillä on, olemme pitäneet useita kokouksia, virallisia ja epävirallisia, ja me olemme jatkaneet sitä ja olemme vakuuttuneita, että pääsemme pian sopimukseen. Mutta olemme kuitenkin tietoisia siitä, että se ei ole helppoa, koska tämä aiheisto, aineisto on erittäin vaikeata arkaluontoista ja se on vain vahvistunut kuultuani tämän iltapäivän keskustelun. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä ja sanoa teille tässä, että tämä näkemys perus, peruspoliittiset periaatteet näkyvät 1562 asetuksessa, kun on kyse ulkorajoista. Se oli ensimmäinen niistä sopimuksista, joka sovittiin yhteispäätöksellä – Eli tässä kehitämme niitä periteitä, periaatteita, jotka on neuvoston ja parlamentin yhteistyöstä aloitettu. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että tämä on erittäin relevanttia, koska meidän täytyy muistaa, mitkä poliittiset ongelmat syntyvät jäsenvaltioiden taholta. On kysymyksiä, jotka liittyvät kansainväliseen merioikeuteen esimerkiksi, ja mikä on mikä tämän oikeuden vaikutus neuvoston päätökseen. Sen lisäksi on myös tärkeä asia, kysymys, josta jäsenvaltiot ovat samaa mieltä. Se on periaate, että meidän täytyy, täytyy kunnioittaa ja noudattaa perusihmisoikeuksia. Tästähän on laadittu myös loppuasiakirja. Kuten sanoin, tämä tehtävä ei ole helppo. Sitä ei ole helppo työstää, koska aikarajat ovat erittäin lyhyet. Koreper on jo kokoontunut tutkimaan asiaa ja olemme luottavaisia, että tämän kuun loppuun mennessä voimme lähettää tästä teille asiakirjan. Kiitos paljon. La parola commissione anche per eh, Nyt annan puheenvuoron komissiolle, jotta saamme täydentävää tietoa tähän. Con ulteriore dovizia di dettagli. Grazie. Ja nyt annan komissiolle puheenvuoron. Ehkä komissio on vähän täsmällisempi. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. No, tämän ajatuksen taustalla on operaatio, jonka Lata Laitinen kuvasi erityisesti Frontexin merirajatoimissa. Tämä, tässä, tämä tapahtui hyvin monimutkaisessa juridisessa ympäristössä. Ja tässä on eurooppalainen lainsäädäntö ja kansainvälinen oikeus jossa on aika paljon poikkeamia eri jäsenvaltioiden tasolla ja niiden, äh, varsinkin niiden tulkinnan osalta. Tämän, äh, e, tämän päätöksen tavoitteena on saada yhteiset operaatiot koordinoitua Frontexin tasolla tehokkaammin, toisaalta että saadaan oikeudelliset puitteet selkeämmiksi ennakoitavimmissa niin, että ei jäsenvaltiot pystyvät osallistumaan niihin kolmanneksi, eikä vähiten tärkeänä, että kunnioitetaan myös perusoikeuksia Eh, Frontexin operaatioissa. Nyt tämä on hyvin tekninen asia, että tämä päätös menee yksityiskohtiin sen suhteen, miten eh, yksittäiset komentavat upseerit toimisivat ja mitä, mihin, mit, mitä asioita niiden pitää ottaa huomioon, kun ne päätöksiä tekevät operaatioiden aikana. Niin ikään tämä on tulkinnallinen päätös. Tämä, tässä yritetään löytää yhteinen näkemys, yhteiset suuntaviivat siitä, miten nykyinen kansainvälinen oikeus ja eurooppalainen oikeus, miten niitä sovellettaisiin jäsenvaltioissa silloin, kun ne ovat yhteistyössä Frontexin operaatioissa. Niinpä varapuheenjohtaja Baron päätös tai ehdotus tästä päätöksestä, joka koskee toimenpanovia toimenpanon toimivaltuuksia. Tällä ei tarkoitus täydentää niinkään rajavalvontan nykyistä rakennetta. Ja tässä ollaan luomassa niin kuin eurooppalaisia sääntöjä eurooppalaisiin toimioperaatioihin, joita Frontex koordinoi. Olemme olleet yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa pitkään. Tämä on hyvin monimutkainen ja kokonaisvaltainen ala. Yritämme päästä yhteisymmärrykseen tässä asiassa ja ensimmäinen luonnos esiteltiin rajavalvontakomitealle helmi, helmikuussa. Tämä sitten, tätä sitten muutettiin aika merkittävästi. Sitä, se uusi versio käsiteltiin lokakuussa tässä rajavalvontakomiteassa. Tämä luonnos on saanut tuen kahdeksalta jäsenvaltiolta ja seitsemän vastusti kun taas monet jäsenvaltiot äänestivät tyhjään. Eli emme pystyneet saamaan selkeää kantaa komiteassa, emme määräenemmistöä puolesta eikä vastaan pääsyyt tälle, näille erilaisille käsityksille ovat osittain oikeusperustassa erityisesti eh, se, että siihen sisältyy myös tiettyjä pelastusasioita osittain. Tämä liittyy siihen, että eräät jäsenvaltiot olisivat halunneet ei-sitovia suuntaviivoja. Erilaisia käsityksiä löytyy myös hyvin erilaisessa tulkinnassa kansainvälisen oikeuden osalta, joka on kuitenkin keskeinen asia, minkä takia tämä luonnos ylipäätään esitettiin. Ja kolmanneksi tällä, eh, että jäsenvaltioiden kesken on erilaisia käsityksiä siitä, miten määritellään, eh, että missä, missä vaiheessa maahanmuuttajat otetaan vastaan, on, on ne sitten pelastettu tai otettu vastaan. Ja en nyt halua ennakoida tämän komitean näkemystä. Komissiohan on velvollinen esittämään ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka, jota käsitellään nyt tällä hetkellä neuvostossa, niin kuin Burgos totesikin, ja määräaika on tällä hetkellä ensin 7. helmikuuta ja 7. huhtikuuta sitten parlamentissa puheenjohtaja. Olen tietenkin valiokunnan käytössä mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Kiitos. Grazie. Eh, onorevole Busutil. Edustaja Busutil. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä, kaksi pointtia no, tämä proseduuri, en täysin ymmärtänyt, mikä oikeusperusta tällä aloitteella on. Jos ymmärsin oikein, me toimimme tässä komitologian sääntöjen alla, mutta toivoisin kuitenkin, että oikeudelliset yksityiset ovat täällä paikalla tänään, niin toivoisin, että joku voisi selventää meille, mikä oikeusperusta tässä on taustalla ja mitkä ovat ne Euroopan parlamentin ö, edut tässä aloitteessa. Ja haluaisin myöskin tietää, onko Lissabonin sopimuksella ollut jotakin vaikutusta. Tämä on aloite, jos ymmärsin oikein, joka ö, on lähtenyt käyntiin jo ennen Lissabonia, mutta siis siitä päätetään nyt tässä vaiheessa, joten haluaisin kuulla tästä oikeusperustasta, jos oikeudelliset yksiköt eivät voi tänään kertoa siitä, ehkä voisimme kirjoittaa niille ja sitten ne voisivat antaa kirjallisen vastauksen. No sitten toinen kommentti on enemmän poliittinen luoteeltaan. No se, mitä meillä on tässä nyt edessämme, puheenjohtaja, on koko lailla eh, tek- tekninen tai nähtävästi tekninen asia, ja sillä on myöskin hyvin korkea poliittinen merkitys. Tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia tarkkaan niitä poliittisia vaikutuksia, joita tällä aloitteella on. No, mielestäni mielenkiintoista on se, että tässä talossa me olemme jatkuvasti todenneet, miten tärkeä solidaarisuus, vastuunjako on ja se, että jäsenvaltiot yhdessä jakavat vastuun, kun kyse on siirtolaisu, siirtolaisten tulossa. Jos ymmärsin oikein, niin se mitä meillä nyt tässä on, on neuvoston päätös, jossa päätetään, että ainoastaan yksi ainoa er, erityinen maa, esimerkiksi maa A, B tai C, saa ottaa vastaan kenet tahansa, joka tulee EUn ulkorajojen yli. Ja tämä mielestäni on ristiriidassa sen kanssa, mitä yritetään tässä saada aikaan. Me haluamme solidaarisuutta. Neuvosto sanoo, että ei, ei mitään solidaarisuutta ole, vaan on ainoastaan yksi valtio, joka voi nämä henkilöt ottaa vastaan. Ja mielestäni tämä poliittisessa mielessä on hyvin kaukana hyväksyttävästä. Tästä syystä meidän pitäisi hyvin tarkasti katsoa, millaisia oikeuksia tällä talolla on, ennen kuin pääsemme mihinkään johtopäätöksiin tämän aloitteen suhteen. Kiitos. Flotter. Kollega Flotter. Edustaja Flotr. Mielestäni tämä taloitteiden kuvaus on ihan tervetullutta, asianmukaista ja toivottavaa, koska tässä on tarkoitus toimia niitä, jos Frontexin koordinoimien operaatioiden myötä jäsenvaltiot vastaavat hyvin kansainvälisiin sitoumuksiin, myös kansainvälisen merioikeuskysymykseen, kansainväliseen meritutkimukseen ja niin poispäin. Eli tavoitteet ovat ihan hyviä, tarpeellisia, kiitettäviä ja kiireellisiä useita kysymyksiä nousee mieleen. Ensimmäinen on edust- johtaja Laitisen seurauksista tulee, kun pyritään vähän väistelemään vastuuta. Kyllä se vaikuttaa ja vaikeuttaa tehokkuuden toteutumista. Toinen kysymys liittyy tähän päälinjausten sisältöön. Miksi, kun lukee tätä esitystä, niin tulee sellainen käsitys, että me ollaan paljon jäljessä siitä, mitä ovat jäsenvaltioiden velvoitteet ottaen huomioon kansainväliset sopimukset. Tämä on aika kiusallista kun luen, että ihmisten pitää erityisesti kuljettaa sinne, mistä ne ovat lähteneet. Se on aika lailla Geneven sopimuksen vastaista, koska on kyse siitä, että heidät pitää palauttaa mahdollisimman nopeasti turvalliseen paikkaan. Ei ole mitään syytä, että ensisijaisesti kolmanseen, kolmanteen maahan, josta nämä ihmiset ovat lähteneet. Toinen seikka on se, että tässä puhutaan, tai tässä voidaan seurata tästä turvapaikkaoikeudesta. Ei sekään enää ole oikea sana. Tässä puhutaan menettelytavasta, että tutkitaan, että pidätetyt henkilöt eivät olisi, tai, tai eivät voisi joutua mihinkään vainon kohteeksi siinä maassa, johon heidät on lähetetty. Eli halutaan taata, että niitä ne ihmiset, jotka on pelastettu tai on annettu turvaa, kun he ovat olleet merialoilla, että he eivät joutuisi sellaisten <clears throat> menettelyjen kohteeksi, jotka heikentäisivät heidän mahdollisuutta palata turvallisesti. Ja meillä täytyy muistaa, että käytännöt vaihtelevat paljon jäsenmaasta toiseen. Kyllä tämä on vähän huono lähtökohta Tavoite on hieno, mutta meidän täytyy muistaa, että mehän, meidän täytyy muistaa meidän nykyiset velvoitteen, että emme me saa ajatella, että joku virasto sanoo, että tämä ei ole minun ongelmani, kiitos. Edustaja Moraes. I agree with two previous speakers that this has a very... Kiitos puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kahden aikaisemman puheen kanssa, että tämä on hyvin monimutkainen aihe ja sillä on hyvin vakavia poliittisia seurauksia. No, ensimmäinen, jonka otan esille, niitä on siis useita, on se, että Komission ehdotuksen artikla 4 kohdassa on tilanne, jota neuvosto kuvaili teksti. Tällaista tapauksesta on tässä tekstiä myöskin muita, muuta tällaista suojaa näille pakolaisille on. Ja meidän täytyy nyt katsoa tai olla varovaisia, että tekstissä ei olisi tätä periaatteita. No, kysymyksen neuvoston suuntaan on sen, että onko mahdollista, että tällaista tapahtuisi. Tietyt kansalaisjärjestöt ja muut ovat olleet huolissaan ja samoin minun ryhmäni No, herra Bustutil puhui tästä komitologia-asiasta. Ymmärsin niin, että tämä perustuu Schengenin rajasäännöstön komitologia-artiklaan. No, ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Missä kohdassa parlamentti astuu kuvioihin? Minä ainakin käsittäisin niin, että parlamentilla on mahdollisuus tutkia tekstiä Libe on tässä vastuuvaliokunta kahden kuukauden kuluttua. En tiedä tarkkaan tästä aikarasta, mutta se täytyy selventää ja katsoa, että missä kohdassa parlamentti tulee mukaan. Tiedän, että tämä on monimutkainen asia Lissabonin sopimuksen alla. Herra Busit oli oikeassa ja Roval Flotter, kun he totesivat, että tällä on suurempia poliittisia vaikutuksia kuin miltä ensin näyttää. Si, Enissi Paskart. Edustaja Paskart. If it comes to legal basis, um... Kiitos puheenjohtaja, oikeusperustassa Olisi viisasta kuunnella myös neuvostoa, koska siellä väännetään samaa asiaa. Huomenna aamulla meillä on koordinaattorinen kokous, ja olisi oikeastaan hyvä saada juridista ne opastusta huomiseen koordinaattorien kokoukseen. Minun käsittääkseni parlamentti voi sanoa vain kyllä, tai, sanoa vain kyllä tai ei tästä tärkeästä sopimuksesta. Ja kun puhutaan olen samaa mieltä Simonin kanssa siitä, että hän on huolissaan näistä taakajoista, mutta meidän tarvitsemme sopimuksen suuntaviivoista, jotta voitaisiin sitten toteuttaa taakajako, koska kaikki eivät ole halukkaita osallistumaan tähän taakajakoon, koska suuntaviivat eivät ole kohdallaan. Tämä on tällainen päättymätön tarina helposti. Siksi meidän täytyy päästä eteenpäin. No Frontex on operatiivinen 2005 lähtien ja nyt olemme vuonna 2010 edelleenkin kiistelemme näistä suuntaviivoista jo vuositolkulla että suuntaviivoista olisi pitänyt päättää jo heti kättelyssä ennen kuin Frontex lähtee operatiivisiksi. Silloin oltaisiin voitu välttää monia ongelmia. Ja komissio on tehnyt, mitä on pystynyt tämän asian eteenpäin viimeiseksi. Jäsenvaltiot ovat olleet haluttomia menemään eteenpäin ja ymmärtääkseni meillä on viimeinen ongelma vielä Maltan ja Italian välillä, jotka pitää ratkaista, että saataisiin sopuaikaa. Mutta olisi hyvä, jos neuvosto voisi saada tämän asian eteenpäin Italian ja Maltan välillä, jotta parlamenttikin tietäisi, missä mennään ja minne. Bene, grazie. Eh, alcune riflessioni, alcune... Kiitos, kiitos paljon. Muutama huomio Erityisesti viittaan tässä edustaja Busutilin sanoihin. Me, lähe, me palautamme tämän parlamentin juridisen yksikön käsittelyn. Molemmat monet ovat pyytäneet teiltä täällä kirjallista vastausta. En tiedä, onnistuuko se. Itse en ole mikään juridiikan asiantuntija, mutta, mutta ehkä se voidaan tehdä tässä välittömästi osittain. Yes, thank you very much, uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin tässä tässä myöskin sanoa sanasen tästä asiasta. Maltillisesti kyllä haluan kiittää komissiota ja neuvostoa heidän, niiden tekemästä työstä tässä tärkeässä asiassa. Ja tässä keskustelussa valiokunnassa kävi selväksi, että siinä tapauksessa, että eurooppalaiset toimielimet eivät kykene hyvä, tai sopimaan sitä, että mitä välinettä käytetään, jos jäsenvaltiot ja toimielimet eivät pysty asettamaan suuntaviivoja, niin minä joudun näiden ongelmien eteen jatkuvasti kerta toisensa jälkeen. Ja operatiiviset toimet, minun tehtäväni on ryhtyä näihin operatiivisiin toimiin eikä ratkaista tällaisia moraalisia ongelmia ja näin on käynyt, jota minä vetoan todellakin siihen, että löydetään ratkaisu näiden välineiden osalta – sopivassa paikassa, joka perustuu sopivaan oikeusperustaan. Olisin enemmän kuin iloinen, jos saataisiin mahdollisimman sitovat suuntaviivat, jotta voitaisiin keskittyä ja kehittää toimia edelleen. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron juridiselle yksikölle. Hän edustajalle, voisitteko te ihan lyhyesti käyttää puheenvuoron ja mahdollisesti selkeyttää tilannetta. Me saamme myös kirjallisen panoksen myöhemmin. Totta kai minä mielelläni vastaan esiksi komission nimissä. Me, hyvin, me kuuntelimme hyvin tarkasti edustaja Busutilin kysymyksen ja kuten kaikki edustajat tiellä te tiedätte, että komitologiset kysymykset ovat usein aika ristiriitaisia ja monimutkaisia. Haluaisin kuitenkin selvet, selvittää yhden asian, koska se on ihan selkeä kanta ja parlamentti on ottanut tämän asian esille useissa eri instansseissa. Lissabonin sopimuksen jälkeen komitologia päätös, siis vanha päätös vuodelta 1989 muutettuna vuonna 2006, on kuollut kirjain. Se tarkoittaa sitä, että se ei enää, enää käytetä käyttökelpoinen. Mutta kaikki lainsäädännölliset päätökset, jotka on hyväksytty ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumista komitologian ö, sääntöjen mukaisesti ovat vielä voimassa olevia. Ne kuuluvat yhteisön oikeuteen ne, ja ne ovat komitologian käytettävissä ja komitologian päätökset, jotka ovat tulleet päätöksen ennen Lissabonin sopimusta, ovat vielä voimassa ja sovellettavissa. Eli jos nyt on perustettu komitea ennen Lissabonin sopimuksen voimaanastumista, se voi jatkaa elämäänsä siihen asti, kunnes perussopimus on voimassa. Jos on muutos tähän perussopimukseen, niin silloin pitää laatia uusia sääntöjä tai luoda uusia sääntöjä tai soveltaa Lissabonin sopimuksen sääntöjä, mutta Lissabonissa on jo artikla 291, jossa sanotaan, että vanhat päätökset, joita me puhumme komitologiasta, korvataan asetuksella, joka tullaan tekemään yhteispäätöksen muodossa tai normaalin lainsäädännöllisen menettelytavan mukaan parlamentin ja neuvoston välillä komission ehdotuksesta. Ja komissiohan on jo antanut tietoa, että se pyrkii tekemään tämän ehdotuksensa uudesta asetuksesta mahdollisimman pian. Tämä oli ihan yleisluontoinen selvennys, mitä tulee E, vanhan komitologian aikaisen päätöksen elinkaareen. Mitä tulee sitten perspektiiveihin, meidän täytyy lukea vähän tarkemmin papereita, koska on kyse siitä, josko tämä toimenpide on sellainen, joka perustuu todellakin vanhaan komitologian päätökseen, onko, sitä, onko tämä päätös toteutettu vai pitääkö sitä muuttaa. Jos on ollut muutos, niin pitääkö muuttaa kokonaista kappaletta ja sitten pitää ottaa huomioon myös Lissabonin sopimus. Mutta tähän minä haluaisin tässä tiettyä armon aikaa ja minä toivon, että puheenjohtaja informoi meitä tästä myös sitten ajanmukaisesti. Bene, siamo, siamo in ritardo, mi pare che il contributo offerto immediatamente dai servizi giudici sia particolarmente di pregio, verrà ovviamente supportato ulteriormente da nyt kiitämme juridista yksikköä tästä panoksesta ja varmasti me saamme jatkossa tästä vastauksen kirjallisessa muodossa täydellisempänä ja kattavampana. Ja uskon, että kaikki tämä tulee olemaan erittäin tärkeää, kun me ajattelemme tulevaa äänestystä. Minä haluan nyt asettaa ottaa käsittelyyn kohdan kahdeksan esityslistalta vastuuvapaus 2008, e, yleinen talousarvio. Valmistelija on Lopes Aguilar. Olemmeko me valmiita äänestämään? Muutama sekunti valmistautumiseen, jos te voitte valmistaa. Stimmkarte vergessen. Unohdin äänestyskorttini. Voinko sitten äänestää noin käsimerkeillä? Voinko näyttää? Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere sufficiente a rilevare il voto espresso. No, minä, jos te nostatte käden reippaasti ylös, niin varmasti se riittää. Ei siis tarvita äänestyskorttia. Kohta kahdeksan esityslistalta. Herra Busutilin tarkistus, jonka asetan nyt teidän äänestä, äänestettäväksi. Ketkä puoltavat? Kuka vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loistavaa. Kohta yhdeksän esityslistalta. Olemme saaneet kaksi tarkistusta. Aloitetaan ensimmäisestä. Edustaja Vergelta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen tarkistus edustaja Busutilta, johon liittyy suullinen tarkistus. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme jo kohtaan 10 esityslistalta. Euroopan union perusoikeusvirasto. Meillä on tarkistus ja siitä suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lopullinen äänestys puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Koht, seuraava kohta. Numero 11.2 Kaksi tarkistusta. Ensimmäinen rova Vergealta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Edustaja Busutilta suullinen tarkistus myös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lopullinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta Sepol. Meillä on kolme tarkistusta tässä. Aloitetaan ensimmäisestä Rova Versialta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen tarkistus myös edustaja Versialta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas tarkistus. Herra Busutelin suullinen tarkistus myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se, seuraavaksi Frontex, kohta 13 esityslistalta. Edustaja Busutilta tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen tarkistus on vedetty pois. Tarkistus numero kolmesta tulee numero kaksi. Edustaja Busutilta suullinen tarkistus myös puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lopullinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edustaja Koili on pyytänyt puheenvuoron. Punto 7 che è stato messo dopo le votazioni. Eli me olemme jo poistaneet kohdan seitsemän esityslistalta tältä päivältä. Herra Koili, olkaa hyvä. No âmbito da uh, apreciação dos vistos de longa duração, temos dois... Mitä tulee kysymykseen, joka liittyy pitkäaikoisiin viisumeihin, meillä on kaksi, kaksi mietintöä tästä, koska jos ajattelemme, että Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin siihen liittyy joitakin asioita yhteispäätösmenettelyyn ja, joihinkin, jo, ja myös äänestykseen. Olisin Tästä olisi voitu puhua aikaisemmin, mutta Lissabonin myötä meillä on nyt toimivaltuuksia ja yhteispäätösoikeus kaikissa asioissa. Espanjan puheenjohtajakauden aikana on sanottu, että on toivottu, että tehtäisiin vain yksi asiakirja, eikä kahta, niin kuin olemme tähän mennessä tehneet. Sen takia minä haluankin ehdottaa Espanjan puheenjohtajakaudella, että ne tekevät meille selkoa kannanotoistaan, ja myös komissio voisi kertoa, mitä on mieltä. Ja minä voin sen jälkeen käyttää puheenvuoron, kun olen kuullut komissiota ja neuvostoa. Bene, grazie, collega, onorevole Coelho. La... Kiitos. Komissiolle anna välittömästi puheenvuoron. Burgos. Burgos. Eh, gracias de nuevo, señor presidente. Pues yo creo que... Kiitos paljon. Min... Kyllä herra Coelho kertoi asian sisällön aika tyhjentävästi, kun Lissabon astunut voimaan on aiheellista muotoilla uudestaan nämä yhteis, yhteisaloitteet. Minä voin kyllä informoida esi- mietinnön laatioa ja me aiomme toimia niin kuin hän on ehdottanut, eli teemme yhteisen päätöksen ja te- me aiomme toimia tämän suuntaisesti, niin kuin hän sanoi, ja otamme yhteyttä, pidämme yhteyttä ja me toivomme, että pääsemme sopuun parlamentin kanssa mm, suhteellisen hyvässä hyvien aikarajojen sisällä. Mutta keskeinen asia sisältöhän tässä on se, että me, on, että me luotamme siihen, että pääsemme pian sopuun. Grazie, parola alla commissione Sitten annan puheenvuoron komissiolle. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti komissio voi vahvistaa sen, mitä herra Koelio juuri eh, selitti. Ainoa syy, <clears throat> miksi viime vuonna komissio teki kaksi ehdotusta, oli, että se asiat, jotka katetaan, tai osa niistä asioista eh, ovat yhteispäätösmenettelyn alaisia, kun taas toiset osa-alueet jäivät kuulemismenettelyn alaisiksi. Ja nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, kaikki ehdotuksemme ovat yhteispäätösmenettelyn alaisia, joten tässä uudessa tilanteessa se, että meillä on kaksi erillistä ehdotusta, ei ole enää perusteltavissa tästä syystä. Me ehdotamme, että sovimme neuvoston ja Espanjan ja puheenjohtajavaltion kanssa siitä, että yhdistämme nämä kaksi ehdotusta. Kiitos. Haluaako kollega Koelio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. E Puheenjohtaja, tämä on muutos, joka on ihan tekninen. Me olemme jo toteuttaneet sen, joten parlamentin välintulo olisi paljon se selkeämpi. Me, haluamme, me ehdotamme, että nämä kaksi mietintöä yhdistetään yhdeksi. Haluan kiittää sihteeristöä tästä valiokunnasta, koska se on tehnyt jo koko fuusiotyön näistä artikloista, jotka koskevat näitä kahta erillisehdotusta. Eli työ on jo aika pitkälle tehty ja me varmasti saamme tulokset varmasti pian jaetuksi tämän valiokunnan jäsenille. Meillä on aikarajana 18. päivä tammikuuta, eli voimme esitellä tuolloin tarkistuksia ensi viikolla. Eli ensi viikkoon mennessä voitte tehdä tarkistuksia. Teidän täytyy todella ne jättää ensi viikolla ja oletan, että te saisitte tämän yhdistetyn tekstin mahdollisimman pian, eikä kahta erillismietintöä, niin kuin on ollut tapana tähän asti. Jos te huomaatte, että tekstissä te saatte tämän tekstin, voitte tehdä tarkistuksia, kun olette lukeneet sen, ja sitten voimme tehdä myös hyvän alkuperäisen luonnoksen mukaisen aikataulun. Ja näin. Meillä on siis yksi teksti, niin kuin Espanja on meille ehdottanut puheenjohtajakautensa aikana. Äh, varmasti tulette näkemään, että tämän menettelyn myötä ja artiklan 37 mukaisesti meidän pitää kuulla myös oikeusasianvaliokuntaa silloin, kun tulee oikeus perustaa muutoksia, mutta luulen, että voimme tehdä tämän ihan hyvin ja muuttaa myös aikataulua tämän suhteen. Se la Commissione è d'accordo sulla ipotesi lavoro rappresentata poc'anzi dal collega Coelho, possiamo andare avanti, prego komission. Jos tämä sopii nyt, niin jatketaan. Voimme siis nyt jatkaa työtä sen mukaan. Siis tarkoitan libevaliokuntaa, sanoo puheenjohtaja. Eli tarkistusten määräaika on 18. tammikuuta tästä yhteistekstistä. Jos tämä sopii teille, niin voimme jatkaa eteenpäin. Kiitos, edustaja Koelio. Siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Numero 14. oikeustulkkauksen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Annan puheenvuoron edustaja Latfordille. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä tiedän, että tämä on ehdotus, jossa minä olen esittelijä, josta minä olen laatinut mietinnön, tein sen viime syksynä – osittain Lissabonin sopimuksesta silmällä pitäen. Nyt täytyisi saada uusi menettely Lissabonin sääntöjen mukaisesti direktiivin suuntaan, koska minun mietintöni ei ollut. Siitä ei äänestetty valiokunnassa eikä täysistunnossakaan, koska aikataulu ei, e, ei antanut siihen mahdollisuutta. Nämä on se tilanne, jossa minä olen toisena lainsäätäjänä neuvoston kanssa tästä, tässä asiassa. Ja myös kun ajatellaan sitä, että kun neuvosto hyväksyi viimeisenä päivänä ennen Lissabonia marraskuun lopussa päätöslauselman tiekartasta, jossa niin kuin, oikein selvitetään näitä menettelytapa-oikeuksia. Tämä on siis ensimmäinen spesifi toimi tämän tiekartan mukaisesti. Olen hyvilläni siitä, että me otamme nyt tilaisuudesta vaarin tässä äh, tulkkaus- ja käännöstoimissa normaalisti. Minä en ole maailman suurin äh, jäsenvaltioiden aloitteiden ystävä, mutta tämä on nopein tapa pitää, pyörä, äh, pyörimä, pitää pyörät pyörimässä komissiossa, jossa suurimmat esteet ovat olleet Äh, liittyneet mahdollisiin vaikutusarvioihin ja niin poispäin, jotka veivät puolisen vuotta aikaa. Olen kyllä hyvilläni siitä, että, että riittävä määrä jäsenvaltioita on sopinut tämän ehdotuksen tekemisestä, ja se on itse asiassa hyväksyttykin äh, jossa osana oli myös viime kesän vaikutusarviointi, jonka komissio teki. Tämä on aika epäortodoksinen menettelytapa, mutta, mutta minusta se on hyödyllinen sellainen näissä olosuhteissa, jotka ei ole syytä pysäyttää pyöriä. Ja näköalathan ovat aivan mahdollisia, että sen, sillä tavalla, että saataisiin sopimus ensimmäisessä käsittelyssä ja tämä koko homma saataisiin pakettiin Espanjan puheenjohtajan kaudella. No, minä olen varjostelijan suostumuksella ja sitten pari kysymystä, jotka saataneen ensi viikon täysistunnon täys- esityslistalla toisin kuin mitä huhuja on esitetty. Minä en aio vetää näitä suullisia kysymyksiä pois. Totta kai pitää paikkansa, että sanamuoto on nyt muuttunut, koska sanamuoto laadittiin joulukuun alussa, kun ei että silloin, mitä tulee tapahtumaan, mutta siitä huolimatta ei ole mitään hyötyä lähteä kirjoittamaan sitä uudelleen. Siihen kuluu aikaakin. Meillä on kuitenkin nyt sopiva slot. Slotti on hyvä saada keskustelu aikaan asiasta, koska tärkeää tässä on se, semminkin, kun ajattelemme uutta tulevaa komissiota ja toimintaohjelmien eh, laatiminen, laatimista Tukholman pohjalta, niin me kaikki eh, keskitymme siihen, että, että saadaan poliittisia sitoumuksia siitä, että pyörät pyörivät tässä täytäntöpanon tiekartalla. Ja tämä olisi ensimmäinen askel. Ja tähän liittyy muitakin askelia, koska minun vahva uskoni on, että kaikki tällä tiekartalla ja paljon muutakin ei ole pelkästään tarpeellista, vaan on todellakin, ne olisi pitänyt tehdä ajat sitten, ja äh, parlamentti olisi pitänyt äh, painostaa enemmän. No mehän halusimme yhden kattavan menettelytapa oikeuspaketin direktiivin muodossa. No täytyy muistaa poliittiset realiteetit, emme saaneet tätä pakettia ne katsotaan nyt sitä, että, että ehkä lasi on nyt puoliksi tyhjä pikemminkin kuin puoliksi täynnä, mutta meidän täytyy sitten maksimoida tämä sisältö ja nopeus, jolla tässä asiassa edetään. Enkä nyt aio kuluttaa aikaa ne sen kummemmin omilla kokemuksillani, mutta olen useissa tapauksissa havainnut, että varsinkin eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä, että minun vaalipiirini tuki minun tuelle, niin Euroopan äh, pidätysmääräyksellä sitä on arvosteltu, koska minun vaalipiirissäni uskotaan, että tämä saattaa heijastua muihin EU-jäsenvaltioihin, ja jossa paetaan oikeuden pitkää kättä. Jos me haluamme säilyttää äh, suurennollisen tuen sellaisella asialla kuin pidätysmääräys, niin sitten vaatii tällaista yleistä tunnustamista. Tämä on se juju, joka, joka täytyy tukeutua välttämättömään keskinäiseen uskoon ja luottamukseen, koska muuten ollaan heikoilla jäillä. Tässä on vielä asioita, joita täytyy ratkaista neuvottelujen mittaan, jotka vievät aikaa, mutta on kuitenkin asioita ainakin minun mietinnössäni, joita käsittelee neuvostolla 23. Äh, lokakuuta, jossa saatiin poliittinen sopimus aikaan, jossa puhuttiin muun muassa oikeuksien laajentamisesta ja niiden takaamisesta tässä direktiivissä. Yksi asia, minkä haluaisin todeta, on, on se sitoumus saada varmistettua se, että Euroopan ihmisoikeus yleissopimus ja sen tulkinta, jota on vaadittu Strasbourgissa ja Luxemburgin tuomioistuimessa, vaikkakin meillä on yksityiskohtaisempia oikeuksia EU-tasolla, niin näitä yle, näitä, nämä yleiset eivät saa poiketa ainakaan niiden tulkinnassa, koska muuten se aiheuttaisi ongelmia. Muuten tukisin sitä palautetta, jota olemme saaneet Euroopan neuvostolta – ja viimeinen huomio on se, että eh, eh, on kaavailtu, eh, että tästä saataisiin puitepäätös, joita saataisiin sitten juridisia välineitä niin, päätöslauselman tasolla. En puhu nyt tästä tiekarttapäätöslauselmasta, vaan päätöslausumat, joka koskee nimenomaan näitä käännös- ja tulkkausasioita, jotka saataisiin osaksi soft law-lainsäädäntöä, äh, vaikkakin jäsenvaltiot ehkä halusivat kovempaa lainsäädäntöä. No, äh, ehdottaisin, että että saataisiin Euroopan parlamentti toiseksi lainsäätäjäksi niin päätöslausuman tasolla kuin direktiivinkin tasolla. Siksi halusinkin valiokunnan sopia siitä, että kysymme oikeudelliselta yksiköltä omaa kantaa, onko näin? Tai pitäisikö näin olla? Ja no, neuvoston perusteluissa ei uskota, että meillä olisi oma roolimme tässä, mutta minusta se on ainakin selvittämisen väärti, koska muuten, miten voidaan muuten päättää lainsäädäntötoimista, jotka kuuluvat direktiiviin, kun ei tiedetä, mitä tässä päätöslausumissa tullaan sanomaan, jotka kuitenkin ovat neuvoa antavia ja nämä ovat kuitenkin keskeisiä asioita. Emmekä voi lähteä neuvottelemaan direktiivistä, ellei me tiedä, mitä siinä päätösosmassa sanotaan. Niin, tiedättehän, kyllä minä haluaisin, että oikeudellinen yksikkö selvittää tämän asian. Eh, adesso la, la presenza spagnola, spagnola Luis. Espanjan puheenjohtajakauden aikana varmasti saamme kuulla enemmän, mutta aloitamme jo nyt. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää, että minulle on annettu Espanjan puheenjohtajakauden aikana käyttää sen puheenvuoro ja tulla puhumaan tästä aloitteesta, joka on, on esitelty jo kolmelle jäsenvaltiolle, ja tässä on puhuttu direktiivistä, miten on oikeus tulkkauksiin ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tämän aloitteen sisältö pitää sisällään tekstin, josta keskusteltiin neuvostossa lokakuussa 2009 ja sen komissio on tehnyt ehdotuksen tästä heinäkuussa 2009. Mihin tällä pyritään? Mitkä nämä 13 jäsenmaata, jotka ovat tehneet tämän ehdotuksen, on se, että halutaan jatkaa tämän prosessin eteenpäin viemistä. Se on jo siis käynnistynyt viime vuoden alkupuolella ja neuvosto on kirjannut huomattavia menestyksiä edistystä. Me haluamme hyödyntää nyt tätä, näitä hyviä olosuhteita, hyvää suhdannetta, edistää tätä hanketta. Me emme halua viivyttää sitä kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaanastuminen, ettei se mitenkään viivyttäisi tilannetta tilanteen kehittymistä ja meidän täytyy ottaa huomioon, että uusi komissiokin on tekeillä. Meillä on tässä ehdotuksia, jotka ovat ensisijaisia, mutta tässä on kyse myös yhteispäätösmenettelystä rikosoikeudellisissa ja siviilioikeudellisissa kysymyksissä, mutta ennen kaikkea rikosoikeudellisissa. Puheenjohtajakauden aikana Espanja pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa, erityisesti tämän libe valiokunnan kanssa, jotta pääsemme tyydyttävään kahdenkeskiseen ö, tulokseen. Edustaja Ludford puhui, minä haluaisin, että jo ensimmäisessä käsittelyssä saisimme kourin tuntuvia tuloksia. Kuten te sanoitte, tämä ehdotus ei pääty tähän. Tämä on vasta ensimmäinen askel erittäin laajassa ohjelmassa, jota tullaan viemään läpi koko tulevan lainsäädäntökäyden aikana. Euroopan unionin täytyy jatkaa tätä tiekartta jatkaa tiekarttalla, tiekarttatiellä, joka käynnistettiin lokakuussa 2009. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös, että komissio tulee tekemään lisäehdotuksia tästäkin. Mutta jos ajattelemme, mitä edustaja Ludford sanoi, jos kuuntelimme niitä tarkasti, niin hän viimeiseksi hän puhui tästä Espanjan puheenjohtajakauden periodista, mutta me haluamme myös tehdä ehdotuksia niistä päätöksistä, jotka liittyvät jäsenvaltioihin ja neuvostoon, miten nämä oikeudet tulisivat todella täytäntöönpannuiksi. Sen takia on tärkeää, että tämän päätöksen sisältö on hyvin kiinteästi sidoksissa direktiiviin. Ei ole mitään järkeä siinä, että ne eriäisi, eroaisivat toisistaan, vaan meidän täytyy saada ne kytkettyä toinen toisensa. Sen takia meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme Espanjan puheenjohtajakauden aikana toimia tuloksellisesti. Grazie a lei. La parola adesso alla... Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluaisin ottaa tässä viisi asiaa hyvin nopeasti esille. Ensinnäkin komissio on hyvin iloinen siitä, että tiekartta hyväksyttiin lokakuussa 2009. Aivan kuten parlamentti on sitä mieltä, että lainsäädäntö rikosoikeudellisissa menettelyissä on tarpeen. <clears throat> Toinen asia, me tulemme mahdollisimman nopeasti tehokkaasti työskentelemään kaikkien toimenpiteiden kohdalla. Tiekartalla e, ensimmäinen asia liittyy tähän tulkkaukseen ja kääntämiseen. Me toivomme, että komissio myöskin tekee aloitteen neljän muun aloitteen suhteen ja me oletamme, että aloitteen aloitteet saadaan käyntiin noin vuoden sisällä alkaen heinäkuussa. Ja ensimmäinen on siis tiedon saantioikeus rikosoikeudessa menettelyssä, <clears throat> eli noin vuoden kuluessa. No sitten kolmas asia, ja tämä liittyy ensimmäiseen toimenpiteeseen. Komission tarkoituksena oli eh, tämä aloite tehdä, mutta institutionaalista syistä, joista esittelijäkin puhui, emme voineet edetä yhtä nopeasti kuin jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot kierrättivät tämän tekstin, josta hyväksy, joka hyväksyttiin 23. lokakuuta tätä aloitetta varten. No sitten neljäs kohta, tämä teksti, josta hyväksyttiin 23. lokakuuta, hyväksyy, joita kutsumme, me, kutsumme ä, alemmaksi yhteiseksi nimettäjäksi, että saisimme mahdollisimman korkean tason tekstin meidän olisi ehkä ollut järkevämpää palata komission alkuperäiseen ehdotukseen heinäkuulta 2009. Näin olisimme tehneet, jos komission ehdotus olisi ollut olemassa. Tämä, tämä, tässä tekstissä on korkeampi suoja syytetyille ja tässä tämä otetaan huomioon ja me uskomme, että parlamentin kanssa työskentelemisessä voisimme nostaa tätä standardia hiukan jotta lopullinen teksti muistuttaisi komission alkuperäistä ehdotusta hiukan enemmän. Ja sitten lopuksi viides kohtani niin on se, että tämä teksti, <clears throat> mikä nyt sitten hyväksytäänkin, sen täytyy olla yhteen sopia, sopivaa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen kanssa. Tämä komission alkuperäinen ehdotus on lähetetty Strasburgiin, jotta ihmisoikeustuomioistuimen asiantuntijat voisivat arvioida läpäiseekö tämä teksti Strasbourgin seula, niin kuin me kutsumme, että se ei ole heikompi kuin yleissopimus edellyttää. Ja mielestäni on tärkeää, että teksti, josta nyt puhutaan, myöskin hyväksytään Strasbourgin, Strasbourgista käsiin. Meillä on joitakin huolia joillakin osa-alueilla, jotka eivät ehkä ole tämän yleissopimuksen kanssa täysin yhteensopivia. Kiitos. Grazie. Ha chiesto intervenire la collega Romero Lopez. Prego kollega Romero Lopes on pyytänyt puheenvuoron. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin vähän sanoa, kuinka tärkeä tämä aloite on tämä ensimmäinen ehdotus tässä uudessa tilanteessa, kun parlamentilla on nyt laajennettu yhteispäätösoikeus ja myös sen takia, että on 13 maata ovat allekirjoittaneet tämän aloitteen. Se on tärkeää, koska siinä todella heijastuu se, kuinka halutaan arvottaa ja tunnustaa näiden mm, rikosoikeudellisten menettelyiden ja mahdollisten tuomioiden merkitys. Tässä mielessä olemme sitä mieltä, että tämä teksti prosessin myötä voi vielä parantua. Meidän täytyy myös ymmärtää, mitä tarkoittaa tulkkauksen laatu, käännöksen laatu, koska siinäkin voidaan parantaa ja edetä. Meidän täytyy myös ymmärtää tulevaisuudessa se, mitä komissio tulee ehdottamaan muu, muille oikeuskysymyksille. Sitten on vielä tiekartta, joihin liittyy koko joukko oikeu, oikeuksia, jotka eivät vielä ole voimallisesti läsnä, mutta varmasti komissio tulevien vuosien aikana tulee ne sisällyttämään tähän tiekarttakokonaisuuteen. Meidän täytyy todella ymmärtää tämän arvo ja myös määräaikojen velvoitteet ja mikä merkitys tällä paketilla on. Meidän täytyy muistaa, että me puhumme oikeuksista ei ole kyse vain tulkkauksesta ja käännöksistä, vaan myös oikeuksista, lai, lakisääteisestä oikeuksista, oikeudesta. Ja täytyy muistaa, että jäsenmaat ovat, jäsenmailla on hyvin eriävät tilanteet, toisistaan poikkeavat tilanteet, mikä liittyy oikeudelliseen käytäntöihin. Se on hyvin toisistaan poikkeavaa ja sen takia meidän täytyy lyödä yhteisiä normeja – ja meidän täytyy todella onnistua tässä ensimmäisessä yrityksessä. Se ei saa olla vain yritys, meidän täytyy edetä mahdollisimman nopeasti ja sanoa komissiolle, että pyrittäisiin viemään tämä loppuun en tämän vuoden aikana tämä ensimmäinen vaihe. Sillä tavoin voimme edetä toivotulla nopeudella. Kiitos. Bene, prima di Kiitos paljon edustaja Romero Lopes. Ja ennen kaikkea kiitän edustaja Ludfordia, joka viittasi tässä par- parlamentin juurisiin yksiköihin. En tiedä, pystyvätkö ne vastaamaan hyvin kattavasti tai tyhjentävästi. Mutta me tiedämme, että oikeudellinen yksikkö tulee vastaamaan erittäin mielellään ja me olemme kiitollisia questi suoi tentativi, ma in questo caso devo dire che la baronessa Lutford mi prende assolutamente in contropiede. Mutta en voi vastata teille tässä välittömästi. Haluaisin ymmärtää vähän paremmin tilanteen ennen kuin annan teille minkäänlaista vastausta. Ja, ja olisikin suotavampaa, että saatte kirjallisen vastauksen, jossa voidaan paremmin hahmottaa tilanne ja voimme myöhemmin paremmin ottaa tilanteen kaikki tekijät. La complessità del testo Voitte luottaa ainakin minun ymmärtämykseen, mutta tämän tekstin monimutkaisuus ja monimutkaisuus juridiset menetelmät vaativat kyllä aikaa. Se vaikuttaa, että olisi parempi saada kirjallinen vastaus. Rova Ludford vielä. Kiitoksia Totta kai oikeudellisen yksikön tulee antaa kirjallinen vastaus, jos <clears throat> se kykenee sen tekemään, niin se olisi tietysti hieno asia. Se, mitä Caroline Morgan komissiosta sanoi, tiedän, että hän on pitkään käsitellyt näitä asioita, ja hän on mielestäni kyllä tämän asian sankari, jos näin voisin sanoa. Meillä on siis tie, kartta on hyväksytty. No se ei ehkä ole ideaali, kun ajatellaan näitä menettelytapoja lainsäädäntöpuolella, mutta joka tapauksessa neuvosto puoltaa tällaista oikeus, sen perustava ohjelmaa rikosoikeudessa menettelyssä. Ja komissio on toiminut tässä melko nopeasti, mutta kuitenkin olen samaa mieltä Romero Lopesin kanssa siitä, että mitä nopeammin tämä saadaan hoidettua, niin sitä parempi, koska kuitenkin meillä on siis kymmenen ja puoli vuotta myöhemmin vasta tämä, kun pidätysmääräys astui voimaan. Anyway, uh, the thing that is immediately under our control is trying to press on uh, with this uh, particular measure. I look forward to working closely not only with the Council but also, and perhaps sometimes um, separately, uh, with the Commission. With... Vaan myöskin välillä komission kanssa ja meillähän on tämä sama uh, kunnianhimoa, kun ajatellaan tätä kunnianhimoista tointa. Kiitos. Bene, quindi eh, tempestività e concretezza nelle ulteriori attività. Passerei a questo punto, dopo aver esaurito questo punto, al punto che segue. No niin, loistavaa. Me kiitämme teitä kaikkia ja siirrymme seuraavaan esityslistaan kohtaan kyse kohdasta 15. Osama Bin Laden ja al verkosta ja Talibanin lähellä olevien henkilöiden yhteisön koskevat tietyt rajoittavat erityistoimenpiteet. Annan välittömästi puheenvuoron esittäjälle Emin Bospur. Boskurtille. Voorzitter, ik zal het kort houden. Het is niet de eerste keer dat we hierover praten. En ook niet de laatste keer, denk ik. Uh... Tämä ei ole nyt ensimmäistä kertaa, kun tästä puhumme, eikä viimeinenkään kerta. Siksi voinkin puhua lyhyesti. Meillähän on ollut jo useitakin keskusteluja asiasta Olemme myös hyväksyneet päätöslauselmia näistä rajoittavista toimista. Tässä ei ole kysymys niinkään sisällöstä, vaan myös siitä, mikä on oikeusperusta tässä ehdotuksessa parlamentissa, parlamentin valiokunnassa. Me olemme kuitenkin sillä kannalla, että oikeusperustan täytyy olla artikla 175. Siinä on kysymys yhteispäätösmenettelystä komissio ja neuvosto eivät valitettavasti olleet samaa mieltä ja vetosivat 15 artiklan puolesta, ja se olisi heidän mukaansa oikea oikeusperusta. Meistä se ei ole. Meillähän on nyt komissio ja sen oikeuden yksikkö paikalla, kuten myös parlamentin oikeuden yksikkö. Niitä on, niitä on pyydetty neuvoa kummaltakin, erityisesti tästä asiasta myös liittyen tähän koko kysymyspakettiin. Onko kysymys artiklasta 175, joka olisi oikea oikeusperusta. Tästä on nyt puhuttu 15. joulukuuta, mutta riippumatta siitä, mitä parlamentti on sanonut ja mitä on sanottu oikeusperustasta, meillähän oli suuri kysymysmerkki tämän sen osalta, mitä komissio ja neuvosto lausuivat. Nimittäin komissio ja neuvosto ovat kuitenkin lähteneet sopeuttamaan alkuperäistä asetusta perustuen artiklaan 215. Nyt meillä olemme puhuneet asiasta uudelleen. Ja voisimme myös ottaa yhteyttä yhteyttä tuomioistuimeen tästä, tässä asiassa ja toimisto voisi mahdollisesti oikaista meitä, mutta jo yksi asia täytyy saada aikaan, nimittäin toimivaltaisen valiokunnan, eli juurivaliokunnan täytyy ottaa asiaan kantaa myös parlamentin puhemiehen suuntaan. Siksi pyytäisinkin teitä kaikkia, että voisitteko te tukea tätä esitystä tässä valiokunnassa niin, että tämä asia viedään juuri valiokunnalle. Onko vasta ehdotuksia täällä kollega Boskurtin tekemälle ehdotukselle? Ei ole vastaehdotuksia, ei siltä näytä. Hienoa. Eli me voimme näin ollen ehdottaa tätä voimme ehdottaa tätä juuri valiokunnalle tätä ehdo, tämän ehdotuksen. Meillä on enää yksi kohta esityslistalta, kohta 16, oleskelua työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely. Esittelijä ei ole paikalla, mutta ystävämme Busutil, niin kuin aina, on pas paikalla läsnä aktiivisena. Subject. Kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että en ole valmistellut tätä aihetta, vaikka olen lukenut jotakin taustatietoja. Rova Matio ei kertonut minulle, että hän ei ole paikalla. Kuitenkin se, mitä teemme tänään vielä on neuvoston puolelta ja siitä tilanteesta, mikä tässä tällä ehdotuksella on. Ja tästä syystä minäkin voin sanoa, että kuulen tai odotan sitä, odotan neuvoston kantaa siitä, että mikä tilanne tässä asiassa on. Kiitos. Consiglio, grazie, quindi la parola al consiglio. Annan puheenvuoron neuvoston edustajalle. Muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluan kertoa teille hyvin lyhyesti siitä, mikä on tämän kohdan tilanne. Tehän tiedätte ja tunnette tilanteen hyvin, koska te olette ottaneet kantaa ja laatineet tästä mietinnön tästä tärkeästä isosta kysymyksestä ja varmasti tämä on peruskivi, kun ruhdemme rakentamaan siirtotyöläisten ja vahvistamaan siirtotyöläisten oikeuksia EU-ssa. Tilanne tällä hetkellä, ihan lyhyesti sanottuna tilanne on seuraava. Komissio tulee ehdottamaan laati tekstin 2007. Siitä neuvoteltiin neuvostossa Slovenian ja Ranskan ja Tsekin puheenjohtajakausien aikana, ja neuvosto ei ollut päässyt sopimukseen kuitenkaan. Sen takia meillä on teksti, joka pitäisi hyväksyä yksimielisesti. Sen takia on, oli mahdotonta päästä sopuun, jonka myötä olisimme voineet ottaa kantaa tekstiin ihan asianmukaisesti. Sen takia voimme sanoa, että tästä tekstistä on vedetty kaksi eri linjausta toisilleen vaikka vastakkaisia. Osa maista oli sitä mieltä, että single permit-direktiivin pitäisi olla peruskivi, kun puhutaan kaikkien työntekijöiden, ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksista, kun he saapuvat EUn alueelle, erityisesti sen jälkeen, kun on hyväksytty muita direktiivejä, joissa puututaan siirtolaisteemaan Mm, ja sitten kun mm, saimme mandaatin tämän direktiivin, tuli hetki, jolloin piti päästä sopuun eli sen suhteen, että kaikkien EU-alueelle tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden piti saada samankohlaiset oikeudet ja samankaltainen kohtelu kaikissa maissa. Mutta oli sitten toinen maaryhmittymä enemmistönä, joka oli sitä mieltä, että teksti sellaisenaan joka jäi pöydälle Tsekin puheenjohtajakauden aikana, pitäisi rajoittaa vain menettelytapakysymyksiin, jotka liittyvät et siihen, että annetaan yksi ja ainut työlupa ja oleskelulupa, mutta ei puututa missään tapauksessa oikeustematiikkaan joka voisi tulla kytkykauppana tämän luvan, luvan, luvan myötä. Kun Lissabonin sopimus on muuttunut voimaan, tilanne on muuttunut oleellisesti. Euroopan parlamentti tulee päättämään ja osallistumaan paljon, paljon aktiivisemmin yhteispäätösmenettelyyn ja sen takia tilannekin on muuttunut neuvostossa, jossa tästä lähtien tehdään päätöksiä, jossa on tehty määräenemmistöpäätöksiä. Tehän tiedätte, että komissio on tiedotteissaan parlamentille antanut tekstin alkuperäismuodossaan 2007 ja sen takia pitäisi nyt ryhtyä uudestaan työhön, lähteä, eh, ei nyt ihan alusta, mutta lähteä työstämään tekstiä uudestaan. Minä haluaisin nyt tässä kertoa teille, että Espanjan puheenjohtajakauden aikana me annamme tälle paljon painoarvoa. Meillä on ö, oma valiokunta tästä tätä työstämässä Espanjassa. Tämä on teksti, jonka pitäisi, sillä pitäisi olla ennen ja jälkeen vaiheet Tukholmaa ajatellen. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä direktiivin pitäisi tulla hyväksytyksi ennen kun jatketaan neuvotteluja muista direktiiveistä, jotka varmasti näkevät päivänvelon tulevien kuukausien aikana, kun puhumme mm, te, kausityöläisistä tai ITC verkostoista tai mitä te varmasti ymmärrätte, että me toivomme, että nämä päätyvät hyvään lopputulokseen. Espanjan puheenjohtajakaudella tulemme tekemään kaikkemme, jotta voimme toimia mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tämän Libe-valiokunnan ja Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Grazie, parola alla commissione adesso. Kiitos ja annan puheenvuoron nyt komission edustajalle. Merci, monsieur le président. Je... Kiitos puheenjohtaja. En usko, että meillä on paljonkaan lisättävää siihen, mitä neuvoston edustaja sanoi, ihan vaan muistuttaakseni, että vuonna 2007 teimme ehdotuksen, joka oli aika kunnianhimoinen. Jotkut täällä läsnä olevat muistavat ja tietävät sen, koska siitä tehtiin ensimmäinen lausunto, annettiin ensimmäinen lausunto, puheenjohtaja, anteeksi, neuvosto ei päässyt tuolloin yksimielisyyteen, silloin laadittiin uu, silloin uusi toimielinten välinen juridinen tilanne ja konteksti oli aivan eri, mutta artikla 73 sopimuksesta on paljon täsmällisempi, kun puhutaan kolmansien maiden kansalaisten oikeuksista, jotka asuvat EU-alueella, mutta tästä on jotain juridisia rajoitteellisia tulkintoja ja ne ovat, jotkut niistä ovat vanhentuneita ja tämä uusi oikeusperusta artiklasta 79 pitäisi helpottaa myös sopun pääsemistä siitä, kun puhutaan kolmansien maiden kansalaisten oikeuksista. Kuten täällä on mainittu, tämä on tärkeä ehdotus, varsin tärkeä ehdotus, puiteehdotus siinä ei puhuta vain työntekijöiden hyväksymisestä, kolmansien maiden työntekijöiden hyväksymisestä meidän työmarkkinoille. On kyse myös siitä, että menettelytapoja yks, yksinkertaistetaan tullut, jotta saadaan helpon, helpotettua työlupien saanti. Ja komission ehdotus ehdottaa, että siinä puhutaan työolosuhtoista, palkoista, erot, erottamisista, työpaikan, ero, työpaikalta erottamisesta, terveydestä ja niin poispäin. Komissio oli hyvin suosiollinen siihen, että kun puhuttiin työntekijöistä, jotka tulevat kolmansista maista, heidän pitäisi myös hyötyä yhdenvertaisesta kohtelusta kansallisten työntekijöiden rinnalla. Haluan kuitenkin muistuttaa teille myös vähän poliittisemmasta asiasta. Tukholman ohjelmassa täsmennetään, että halutaan taata yhdenvertainen kohtelu kolmansien maiden kansalaisille – juridisessa mielessä tämä uusi instituutio toimielin konteksti ja tämä uusi poliittinen tilanne Tukholman jälkeen vaikuttamaan siihen, että tämä saa uutta vauhtia tämä ehdotus edet, edetäkseen hyvään lopputulokseen. Neuvostossa on tehty jotakin kompromisseja, ne olivat vähemmän kunnianhimoisempia kuin mitä komissiossa oli alun perin toivottu, kun puhuttiin sovellusalasta. Se oli rajattu vain yhden hakemuksen menettelyyn komissio oli sitä mieltä, että ei voida hyväksyä tätä rajoitusta. Meidän ehdotuksemme on jäänyt ennalleen. Se on alkuperäisessä muodossa. Se on hyvin kunnianhimoinen direktiivi. Tavoite yhdenvertainen kohtelu siirtotyöläisille, kolmansista maista tuleville työntekijöille ei mitään rajoituksia yhden hakemuksen omaaville työntekijöille. Me haluamme myös siis puhua, että tässä on kyse ehdotuksesta, joka liittyy myös uuteen, joka kytkeytyy hyvin Lissabonin sopimuksen voimaanastumiseen. Ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin ja teidän valiokuntanne kanssa, Espanjan puheenjohtajakauden edustajan kanssa, että pääsemme hyvään sopuun tekstistä. Grazie a lei, grazie per il contributo puntuale. Minähän tässä teitä saan kiittää. Kiitos teidän hyvin täsmällisestä puheenvuorostanne monimutkaisesta aiheesta. Se on aika monimutkainen, koska poliittinen, toimielinen, juridinen konteksti on muuttunut, mutta ei se johdu siitä, että, että, että menneisyyden poliittisia päätöksiä pitäisi aina noudattaa kirjaimellisesti, jos ei ole muita asioita, niin me me voimme käsitellä tätä aihetta seuraavassa kokouksessa. Meillä on mahdollisuus palata tähän vielä usean otteeseen ja meidän valiokuntamme tekee tästä vielä uusia esityslistejä. Kiitos kaikille ja hyvää illan jatkoa.